Euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksen. Siinä on kohdassa yksi esityslistan hyväksyminen. Ehdotan, että lisätään tällainen kohta, koska neuvoston yhteinen kanta asetusehdotuksesta ajatellen asetusten muutoksia 883 koskien kolmansia maita, jotka eivät ole vielä katettuna mukana tässä kannassa. Joo. Niin yhteisen kannan, neuvoston yhteisen kannan tarkastelu pidetään meidän kokouksemme aikana ehdotan, että lisätään tällainen kohta tänne ja jos ei kukaan vastuta, niin näin tehdään. Pöytäkirjan hyväksyminen sitten 23. 24. kesäkuuta. Ei mitään huomioita näihinkään, joten voimme pitää näitä pöytäkirjoja hyväksyttyinä. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset ainakin ensiksi. Toivon, että teillä oli hyvät lomat mutta meillä on ilo vastaanottaa uusi jäsen joukkoomme S- ja D-ryhmässä, herra Sergio Gutierrez Prieto tulee varajäsenenä Perelo Rodriguezin tilalle. Hän ei nyt ole täällä paikalla mutta kaikkien teidän nimissänne toivotan hänet tervetulleeksi. Ja kuten tavallista on, niin tämä kokous lähetetään videolähetyksenä internetin kautta. Ja kerron teille myös sen, että papereissanne teillä on tiedonanto sihteeristöltä. Siinä on koottu yhteen meidän valiokuntamme kokoukset Dublinissa ja Limerikissä kesäkuussa. Se on käytössänne ranskaksi, saksaksi ja englanniksi. Ja samassa hengessä vielä pari muuta tiedonantoa. No, toinen niistä liittyy valtuuskuntaan äh, Brysselissä 22. kesäkuuta Palais de Monissa. Äh, ja sitten selvitys epävirallisesta EPSCO äh, neuvoston tilaisuudesta. Se pidettiin 17.18. kesäkuuta. Minä olin siellä edustamassa valiokuntaa varsinkin keskustelussa, joka käytiin äh, puheenjohtaja Herman van Rompuyn kanssa. Ja sitten vielä tiedoksenne äh, ne jäsenet, jotka todennäköisesti äh, ovat mukana yhteiskokouksessa työllisyysvaliokunnan kanssa – ajatellen 23. syyskuuta pidettävää kokousta. Siinä tarkastellaan äitiyslomapaketin mm, vaikutuksia, koska vaikuttaa nyt siltä, että Ranskassa on tuolloin lakkoja, jotka, niin anteeksi sanoin väärin tässä, puhuin lakoista eläkkeitä vastaan. Meidän täytyy mahdollisesti siirtää tämä kokous aivan tuonne kuukauden loppuun tästä syystä. Heti kun, heti kun saan tietoa, niin annan sen teille eteenpäin. Ja sitten vielä viimeisenä kohtana teidän nimissänne sen jälkeen, kun saimme äänestystuloksen Orin mietinnöstä täysistunnossa, parlamentin täysistunnosta viime viikolla – minä olen äh, puhutellut äh, Rova Miketä, EPSKon ministeriä, ja äh, halusin puhua siitä, miten Euroopan parlamentti on sitoutunut tähän asiaan ja muistutin häntä siitä, mikä tilanne oli ennen kesätaukoa, jotta siis mahdollisimman suuri osa parlamentin kannoista ja ehdotuksista tulisi huomioon otetuksi neuvostossa. Neuvoston äh, EPSCO-työryhmä kokoontuu huomenna ja äh, sihteeristö sanoi, että hän, siellä on vastaanotettu tämä äh, kirje ja siellä tiedotetaan parlamentin kannasta Ja tähän päättyivät siis puheenjohtajan ilmoitukset. Voimme siirtyä esityslistan kohtaan neljä. Neljä a esityslistaan. Ja siinä käsitellään yhteistä kantaa joka on neuvoston hyväksymä. Kyse on asetuksesta 987-2009. Se koskee kolmansien maiden kansalaisia, jotka eivät tule näiden säädösten piiriin kansallisuutensa vuoksi. Meidän esittelijämme oli äh, Jean Lambert. Haluatko sanoa tähän asiaan jotakin tässä vaiheessa? Uh, thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on oikeastaan muodollinen äh, tiedotus valiokunnalle ja henkilöstölle siitä, minkälainen meidän vastauksemme oli neuvoston kantaan. Tehän tiedätte, että tähän liittyy aikataulukin, josta on kerrottu parlamentille. Pari sanaa lyhyesti itse asetuksesta ja ehdotuksista, niin ihmiset voivat sitten, sitten niitä pohtia. Tällä hetkellähän on jo olemassa asetus, joka käsittelee rajat ylittäviä sosiaaliturvatilanteita, jotka koskevat nimenomaan kolmansien kansalaisten kansalaisia, jotka muuttavat laillisesti mm, jäsenvaltiosta toiseen. Tämän luonnos, asetusluonnoksen tarkoitus on päivittää tilannetta, aivan kuten olemme päivittäneet muutenkin sosiaaliturvaa koskevaa koordinaatioasetusta ja että sitä on myös täytäntöön pantu viime vuodesta alkaen. Ensimmäisessä käsittelyssä <clears throat> parlamentissa me kuulemme oikeudellista oikeu, siis me ku, järjestämme konsultaatioprosessiin ja oikeudellista perustaa on muutettu. Ja nyt tämän prosessin myötä olemme tehneet kaksi ehdotusta komissiolle saimme tekstiin kaksi kohtaa, jotka alun perin oli jätetty pois. Me saimme ne siis takaisin ja neuvosto on hyväksynyt tämän. Joten neuvosto hyväksyy ne kaksi muutosehdotusta, jotka parlamentti on tehnyt. Otaksun, että monet niistä tarkistuksista, jotka tällä hetkellä sisältyvät neuvoston yhteisen kantaan, liittyvät tähän uuteen oikeudelliseen perustaan artikla 79 2b. Tanskahan ei osallistu näihin järjestelyihin ollenkaan, järjestelyihin, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisiin, jotka liikuskelevat jäsenvaltiosta toiseen, koska he eivät, Tanska ei kuulu tähän, tähän eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Britannia valitettavasti mielestäni on myös päättänyt, että se ei osallistu päivitettyyn asetukseen, vaan noudattaa edelleenkin aiempaa e, e, asetusta. Irlanti aikoo osallistua, joten suuri osa niistä tarkistuksista, jotka tällä hetkellä sisältyvät neuvoston yhteiseen kantaan, heijastelevat juuri tätä asiaintilaa. Ja olemassa olevaa asetusta ei siis täysin voida kumota. Se pysyy edelleenkin voimassa Britannian osalta Minusta nähden tämä ei ollenkaan ole avuksi, jos halutaan yksinkertaistaa rajat ylittävää sosiaaliturvakysymystä, mutta no näin vain on. Suositukseni. Niin minä tulen itse laatimaan mietinnön lähitulevaisuudessa, jossa suositan, että me hyväksymme neuvoston yhteisen kannan. Kiitoksia. Belgia ei puheenjohtajavaltiona ole läsnä, mutta Espanjan edustaja ehkä voi sanoa tästä lyhyesti näistä ehdoista. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Tosiasiassa eh, tämä yhteinen kanta, eh, siihen pääsy ei ole ollut helppoa. Me tarvitsimme eh, muutoksen oikeusperustaan ja siirryimme määräenemmistön yksimielisyydestä. Parinkin otteeseen neuvosto yritti hyväksyä tämän tekstin ja kummallakin kertaa valitettavasti. Eh, sitä ei voitu hyväksyä, kun jotkut maat olivat vastaan. Eh, kun siirryttiin määräenemmistöpäätökseen, niin eh, tuli mahdolliseksi tämä mahdollisuus saada aikaan ratkaisu. Eli hyväksyttiin konsensusasetus yhdessä parlamentin kanssa kuulimme tästä. Ja aina ennen neuvoston kokouksia me keskustelimme parlamentin kanssa, jotta pääsisimme lähemmäksi yhteisiä kantoja Perusajatuksena oli se, että kolmansien maiden kansalaisiin sovellettaisiin tasapuolisuuden periaatetta ilman minkäänlaista syrjintää ja kolmanneksi on olennaista, että poistetaan nämä 859 asetuksessa esitetyt näkökohdat. Niinpä olemme saaneet aikaan hyväksynnän. Siinä vastaan oli kolme maata, yksi äänesti tyhjää ja Eli 883 asetus, sitä sovelletaan nyt myös kolmansien maiden kansalaisiin. Ja pyytäisin teiltä nyt jotakin. 2010 äh, alkaen sovelletaan 883 asetusta ja mitä nopeammin tämä teksti hyväksytään, niin sitä nopeammin tätä asetusta voidaan soveltaa kolmansien maiden kansalaisiin. Muussa tapauksessa meillä on sellainen paradoksi olemassa, että ennen kuin tämä asetus hyväksytään, niin sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin erilaisia eh, säädöksiä kuin eh, EU-kansalaisiin. Niinpä pyytäisin, että mahdollisimman nopeasti hyväksytään tämä teksti, jotta voimme saada aikaan yhteisen soveltamisperiaatteen yhteisön asukkaisiin ja kolmansien maiden kansalaisiin. Aivan kuten rouva Lambert sanoi, me oteta, otamme mukaan parlamentin tarkistukset ja mitä tulee siihen, että yhdistynyt kuningaskunta ei sovella tätä uutta asetusta. Tämä on tietenkin henkilökohtainen kantani, mutta minun mielestäni loppuviimeksi vaikka kyse olisikin hallintomenettelyistä, niin on hyvin vaikeata olla sellaisessa tilanteessa, että yksi maa soveltaa eh, muita säädöksiä kuin eh, toiset. Mutta voisin kuvitella, että lähestymistä tapahtuu tulevaisuudessa ajatellen eh, yhdistynyttä kuningaskuntaa ja muita jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako komission edustaja vielä puhua? Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja tiedonannossa, joka lähetettiin Euroopan parlamentille, komissio pitää kiinni siitä kompromissista ja tukee sitä kompromissia, joka neuvostossa saatiin aikaan. Yhteisessä kannassahan otetaan huomioon kaikki ne elementit, jotka olivat myös komission alkuperäisessä ehdotuksessa, ja siinä otetaan huomioon myös parlamentin kaksi tarkistusta, jotka se ilmaisi ensimmäisessä käsittelyssään. Tarkoitus on yksinkertaistaa ja täsmentää tiettyjä säädöksiä. On myös totta, että tämä uusi koordinaatioasetus, sitä sovelletaan myös Euroopan unionin kansalaisiin. On tärkeää, että samat säädökset, niitä sovelletaan myös kolmansien maiden kansalaisiin. Herra Sarkas señora presidenta. Kiitoksia. Äh, halusin vain ensiksi äh, kiittää Espanjaa puheenjohtajavaltiona, äh, myös Belgiaa siitä, että Tämä asiakirja on hyvin nopeasti eh, sovellettavasti eh, kolmansien maiden kansalaisten eh, piirissä, koska he kärsivät tässä suhteessa syrjinnästä minä itse olen äh, d ryhmän varjoesittelijä. Sanoisin, että me olemme äh, Rova Lambertin äh, käytettävissä, jotta neuvosto ottaa tosiaan huomioon parlamentin kannat, aivan kuten tässä sanottiinkin jo, ja mahdollisimman nopeasti tämä olisi nyt hyväksyttävissä tämä mietintö, ja sitten mahdollisimman nopeasti se käsitellään ja voimme näin täyttää eh, sen oikeudellisen aukon, joka on olemassa. Kiitoksia. Haluaako vielä, vielä Rova Lambert? Omeroiten. Eh, Voorzitter, ik ben... Eh, niin, puheenjohtaja. Minä tämän tarkistuksen esitin ja se mitä haluaisin nyt selvitettävän on, että – uudessa lainsäädännössä kautta Euroopan ei ole poikkeuksia kahdessa erityistapauksessa. Jos tämä voitaisiin tehdä, niin tämä ongelma todella saataisiin nyt kerta kaikkiaan ratkaistua. Très bien, Madame Lambert. Ja rouva Lambert. Um, in, in answer to the question... Vastatakseni kysymykseen, jonka Omen Raitten esitti. Olen ymmärtänyt, että mitään poikkeuksia ei ole, ei ole mitään liitteitä, ainakaan kaavailtuja sellaisia. Päätöslauselmahan hyväksyttiin parlamentissa ja se on myös otettu huomioon täysimittaisena ja parlamentti äänesti sen puolesta, että poikkeuksia ei tule. Tämä oli se kanta, jonka omaksuimme. Näin olen asian ymmärtänyt. Tietenkin tulen vahvistamaan varjoesittelijöiden kanssa kaiken tämän ennen kuin äänestyskomitea valiokunnassa järjestetään, mutta näin olen asian ymmärtänyt. Oikein hyvä. Me saimme nyt siis päätökseen tämän esityslistakohdan ja voimme siirtyä äänestyksvaiheeseen. Aivan ensiksi äänestämme kohdasta neljä, parlamentin kanta, neu, niin meidän kantamme neuvoston meidän kantamme parlamentin kantaan neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen 2011 kaikki pääluokat. No niin, aivan kuten sanoin, kohdassa neljä äänestämme meidän äh, lausunnostamme ajatellen äh, parlamentin kantaa äh, talousarvioesitykseen. Me äänestämme summista ensin, jotka, tarkistuksista, jotka koskevat summia, 040101 budjettikohta, ensimmäinen tarkistus, 6301, Rouva Bastos puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Onko kaikilla äänestyskortit? Äänestys alkaa. Onko kaikilla kortit? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy päättyy. Täälläkin valot vilkkuvat. Öö, oletteko vetäneet kortin pois ja sitten uudestaan laittaneet sen Ehdottaisin, että otan huomioon. No mutta nythän tämä toimiikin. Niin. No niin, nyt äänestys päättyy. 16 puolesta, 21 vastaan ja hylätty siis. tuhatta kolmekymmentä seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 6333 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä koneellisesti. 6333. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta, 21 vastaan. Hylätty siis. Seuraava kohta, 6302 tarkistuspuolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6334 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten, no se tarkoittaa, kiinnitän huomiotanne siihen, että me emme ole äänestäneet näistä tarkistuksista, joissa ne palautetaan kohta. Eli neuvosto, neuvostolla on jäljellä, jäljellä tässä nämä kaikki leikaukset, joista on äänestetty. Ne, mm, ei ole siis onnistuttu näissä lisäyksissä, eli budjetti on äh, siinä tilanteessa, josta äh, neuvosto äänesti. Ryhmien keskuudessa oli äh, enemmistö, että pidetään pois nämä määrärahat, joita on ehdotettu, mutta äänestimme nyt näistä kohdista niin, ettei tule lisäyksiä näihin budjettikohtiin. Haluan kiinnittää tähän huomiota, jos näissä asioissa ongelmia tulee. No niin, 6335. Siinä palautetaan komission aiempi ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6303 äh, Rouva Bastossa. Katsotamme vielä, katsotaan vielä 6336 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 21 puolesta ja 16 vastaan aivan selvästi hyväksytty. Tarkistus 6303 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 19 vastaan, hylätty siis 6304 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt tarkistus 6337. Siinäkin palautetaan komission alkuperäinen teksti se raukeakin, koska me hyväksyimme 6304. Niinpä tarkistus 6338 palauttaa aikaisemman kohdan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6305 eh, puolesta vastaan tyhjä hylätty.

tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme kommenteista äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6340 raukeaa, 6309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kommentit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme koulutukseen ja e, tiedotukseen 6311 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6312 esittelijältä puolesta vastaan. Katsotaan tämä koneellisesti. 6312 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 18 vastaan hyväksytty. Ja kommentit puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö. Tarkistus 6342 raukeaa ja siirrymme tarkistukseen 6313 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja muut tarkistukset raukeavat ja sitten tarkistus 6344. Siinä palautetaan nämä alkuperäiset budjettikohdat komissiolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 1613, eh, pilottihanke eh, puolesta. Eh, tämä taisi olla koordinaattorin sopimus puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 16 vastaan, hyväksytty. 6316, sekin on koordinaattorien tukema hanke, odettu mukaan budjettiin puolesta, vastaan, tyhjää, sama enemmistö eli hyväksytty. 6317. Sekin on pilottihanke puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö hyväksytty. Ja nyt tarkistus 6318 koski äh, pilottihanketta äh, Your First Year's Job E, puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten voimme äänestää kommenteista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 6320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä äh, luvut nyt äh, aukeavat, mutta kommenteista 6321, eh, siinä on sama kohde kuin tuossa edellisessä. Eli äänestetään kommenteista 6321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eh, budjettikohta, joka liittyy eh, sosiaaliseen suojeluun, 6322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6347 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja samoin voimme äänestää kommenteista. Kuka kannattaa ne kommentteja? 6323 vastaan tyhjää, eli kommentit hyväksyttiin. Seuraavaksi työolot, budjettikohta 6325 Figereido puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kommentit kolmessa alakohdassa. Äänestetään yhtenä ryhmänä. Kuka kannattaa kommentteja 6324 vastaan tyhjää ja kommentit hyväksyttiin. Sitten Progress budjettikohdasta. Meillä on tarkistus 6326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kommentit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tasa-arvo Figueredo 6328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Täytäntöönpano esittelijä 6349 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja eurooppalainen työolojen parantamissäätiö 6350 eh, puolesta vastaan hyväksytty ja eh, sitten työsuojelu 6351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, seuraavaksi edelliset ohjelmat 6352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi pilottihanke. Et, ö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi eurooppalainen köyhyyden vastainen vuosi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi pilottihanke autistit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6331, Rova Hirsch. Se koskee koulun keskeyttäneitä heihin liittyvää hanketta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko äänestää vielä kommenteista? No niinpä me siirrymme budjettikohtaan, joka koskee työsuojelua, vanhempien työntekijöiden suojelua. 6332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kommentit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava äh, globalisaatio, äh, sopeutusrahasto 6357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6354 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6355, joka koskee ammatillista koulutusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tuet eurooppalaiselle koulutussäätiölle 6356 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt pääsimme loppuun näissä huomioissa ja määrissä. Sen jälkeen voimme äänestää lausuntoluonnoksesta kohdassa yksi. On tarkistus kolme esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kohta viisi EPP-ryhmä on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä esittelijänä. Haluaisin tähän hiukan selvennystä. Tämä toinen osio tarkistuksessa, siinä toisessa osiossa halutaan lisää, joka on ensimmäinen askel kohti tämän äh, rahaston normalisointia erityisbudjettikohdassa, joka koskee äh, globalisaatiorahastoa. Ja äh, tämä menee samaan suuntaan kuin tämä budjettikohta, josta äänestimme, ja sitten Portasin mietintö käsitteli tätä, ja Rova Mora laati tuohon mietintöön lausunnon haluan kiinnittää huomiotanne vain siihen, minkälainen tämä toinen osa on tarkistuksessa viisi. Ensimmäinen osa tarkistuksesta viisi, eli painotetaan merkitystä työmarkkinoihin asti. Kuka kannattaa? Vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksyttiin ja sitten toinen osa, joka on määrä ja erityiskohta puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän vielä koneellisesti. Luulisin, että hylättiin. Ja toinen osa, tarkistus viisi äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 19 äh, vastaan, äh, kaksi tyhjää, eli toista osaa ei hyväksytty. Sen jälkeen äh, kohta kolme, Tarkistus 6 Figueredo. Siinä on suullinen tarkistus esittelijältä, jonka hyväksyi tarkistuksen esittäjä puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että hylättiin, mutta katsotaan tämä vielä. Tarkistus 6 siis. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 19 vastaan hylättiin. Kohta 4 tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 5 tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 6 tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 6 tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. Tarkistus 10, Figereeton tarkistus, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 9 puolesta, 16 vastaan, 11 tyhjää, eli hylätty. Sen jälkeen 7 ja tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 8 tarkistus 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 ja tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistuksesta 13. Äänestys päättyy. 20 puolesta 18 vastaan. Olette oikeassa, se hyväksyttiin. Ja sen jälkeen eh, tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja johdantoosan kappale A, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, Johdantosan kappale C, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten teksti kokonaisuudessaan koneellisesti äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi tyhjää meidän lausuntomme hyväksyttiin ja näin siirrymme kohtaan viisi esityslistalla ja siinä äänestämme Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta koskien Linak AS. Kyse on Tanskan hallituksen esittämästä asiasta – Äänestämme siis tästä ensimmäisestä kirjeestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen äh, Danfos äh, yhtymä. Äh, kyse on globalisaatiorahaston varojen käyttäjänotto. Pyytäjänä Tanska. Kuka kannattaa? Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Viimeiseksi eh, tekstiilialalta Galiciasta Espanjan hallitus esittää tätä edelleen globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Tämä eh, kirje, alkuperäinen kirje, joka teille esitettiin ja jaettiin, eh, siinä oli virhe, koska kohdassa kolme alkuperäistekstissä. Eh, sitä ei olla poistettu. Tarkoitus oli, että olisi eh, kohta neljä sellaisena kuin se on tuossa kirjeessä. Teillä on siellä papereissanne uusi korjattu versio. Jos tähän ei ole lisähuomioita tai ongelmia, niin äh, tämä versio on se, josta äänestämme. Me äänestämme versiosta, jossa Ensimmäinen, ensimmäisessä hyväksytään komission kanta ja toisessa kohdassa ollaan tyytyväisiä siihen, että saadaan edistettyä maantieteellistä liikkuvuutta. Ja kolmas ilmaisee mielenkiintonsa, joka kohdistuu toimenpiteeseen työolo, mm, elä, elinolosuhteiden parantaminen ja kyse on 400 euron äh, panoksesta. Ja sitten kolmanne, neljänneksi ollaan pahoillaan siitä, että puolet koulutuksesta ja niin edelleen. Äh, eli tässä ei mitään ongelmia. Äänestämme siis äh, tästä kirjeestä, joka liittyy Espanjan hallituksen pyyntöön muutettuna. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja saimme päätökseen äänestyksemme. Ehdotan, että siirrymme aivan välittömästi kohtaan kahdeksan. Ja siinä me tarkastelemme lausuntoluonnosta. IMKO-valiokunnalle koskien palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Siinä meidän valmistelijamme on Jean-Luc Benamias, esittelijä Gerhard. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, palveludirektiivi palaa. Mehän olemme käyneet useita keskusteluja, pitkiä pitkiä keskusteluja edellisessä vaalikaudessa, vaalikaudella. Ja meillä on nyt edelleenkin Madame Gebhardt, joka on esittelijä, ja häneltä olemme saaneet kompromissiehdotuksen. Asiat ovat aika yksinkertaisia, jos kohta kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä ehtineet soveltamaan kaikkia niitä säädöksiä, joita palveludirektiivissä on. Tämä lausunto, jonka teille esitän, on aika lyhyt, koska parlamentissahan e, lausunnot ovat rajallisia pituudeltaan, joten tämäkin on lyhyt. Täytyy tämän kanssa nyt pärjätä. Olen sitä mieltä, että sisämarkkinoiden, siis yleisölliset sisämarkkinat yleishyödyllisten palveluiden sisämarkkinoiden täytyy olla koordinoituja ja palveludirektiivillä täytyy olla myönteinen vaikutus, kun ajatellaan työpaikkojen luomista ja myös palveluiden laatua ja turvallisuutta. Sehän on koko direktiivin tarkoitus. Ja koko tämän lausunnon tarkoitus on ollut pohtia, kuinka direktiiviä on täytäntöönpantu ja miten voidaan parantaa tarjottujen palveluiden laatua ja turvallisuutta. No kuinka direktiivi, kun sen jälkeen kun direktiivi on hyväksytty, on hyväksytty myös Lissabonin sopimus, ja meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota myös Lissabonin sopimuksen artiklaan 9, artiklaan 19, 14, pöytäkirjan numero 26. Niissähän täsmennetään sitä, kuinka direktiiviä tulee täytäntöönpanna. Muistuttaisin teitä siitä, että palveludirektiivi on rajallinen sovellusalaltaan muun muassa yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ja terveyspalvelut ja tietyt sosiaalipalvelut eivät kuulu sen, sen soveltamisalaan. Ja lisäisin vielä seuraavan, tämä on tärkeää. Direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden sosiaaliturvalainsäädäntöön eikä mm, työlainsäädäntöön. Minä olen itsekin mieltä, sitä mieltä, että Euroopan unionissa meiltä puuttuu vielä sellainen direktiivi, jossa todella selitettäisiin, että mitä yleishyödylliset palvelut oikein ovat, mitkä voidaan rahoittaa valtion varoin, mitä ei, mitkä ovat sosiaalisia, mitkä ovat taloudellista etua koskevia palveluita. Eli nämä, tämä kaikki pitäisi vielä täsmentää. Kohta viisi. ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä soveltaneet direktiiviä, niin niiden täytyy tiettyjä, edelleenkin tiettyjä palveluita vapauttaa ja pyytäisinkin, että Euroopan unionissa säännöllisesti laadittaisiin raportti siitä, kuinka eri jäsenvaltioissa on direktiiviä täytäntöön pantu. Luotan kuitenkin siihen, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä kompromissihengessä, aivan kuten Gebhardinkin kanssa olemme tehneet. Ja lopulta toivottavasti se kompromissi, jonka muutama vuosi sitten hyväksyimme, sitä saadaan vielä parannettua. Ja direktiiviä tullaan täytäntöön panemaan asianmukaisella tavalla niin, että kuluttaja ja kansalainen tästä hyötyy. Monsieur Christensen. olkaa hyvä. Tak for formand, og tak til øh, ordføreren for et... Mm, kiitos. Øh, udkast. Men selvom det er godt... Haluaisin kiittää tehdystä työstä. Mutta kuitenkin tässä on muutamia puutteita, joita haluaisin, joita haluaisin lyhyesti kommentoida. Niin, oman ryhmäni on eri, oma ryhmäni on esittänyt tiettyjä tarkistuksia. Tämähän on erittäin arkaluontoinen aihe, ja juuri tästä syystä olemme sitä mieltä, että olisi äärimmäisen tärkeää, ainakin kun ajatellaan kohtaa neljä, esittelijähän mainitsi siihen liittyen, että meidän täytyy saada aikaan direktiiviä, jossa määritetään näitä eri käsitteitä meidän tulisi myös tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, voidaksemme nähdä, kuinka direktiiviä on käytännössä täytäntöön pantu, olla siis yhteyksissä jäsenvaltioihin. Onhan niin, että kaikki, kaikki jäsenvaltiot ovat täytäntöön panneet direktiiviä. On kuitenkin muistettava, että on 12 sellaista jäsenvaltiota, jotka eivät ole kuitenkaan täysimittaisesti täytäntöön panneet direktiivejä, ja sitähän ei voi hyväksyä. Se on sietämätöntä kansalaisen kannalta. Se on myös sietämätöntä niiden jäsenvaltioiden kannalta, jotka ovat tehneet läksynsä, ovat soveltaneet direktiiviä. Ne, ne maat, jotka ovat jälkijunaan jääneet laahamaan, niiden täytyy pian ottaa muut maat kiinni ja ruveta täysimittaisesti soveltamaan direktiiviä. Haluaisin vielä lisätä sen, että jokaisen jäsenvaltion tulisi pitää huoli siitä, että <clears throat> niillä on, olisi tietty, tietynlainen asiointipiste tai keskus, jossa sähköisesti voitaisiin antaa ää, tietoja ja neuvoja kansalaisille direktiivin soveltamisesta. Ja olen yhtä mieltä esittelijän kanssa ja ehdotan, että me hiukan tätä, tähän liittyvää artiklaa vahvistaisimme – olisi hyvä, jos me joka vuosi voisimme laatia tai saada aikaan raportin, jossa kerrottaisiin, millä, mikä on tilanne 27 jäsenmaassa, niin että voisimme myös vertailla jäsenvaltioiden tilanteita. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Turuselle ja sen jälkeen Harkkinille. Ja, tack för ordet, øh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun tanskaa, kuten kollegani. Yritän puhua hitaasti. Haluaisin sanoa, että olen seurannut kiinnostuneena tätä asiaa siitä lähtien, kun minusta tuli meppi. Tämä on yksi niistä suurista keskusteluista, jotka ovat jääneet mieleen myös tanskalaisen nuorison keskuudessa. Minä olen hyvin kiinnostunut tästä aiheesta. No, nopeasti. Sanon, että tämä on keskustelu, jota olen, keskustellut jo pitkään, eh, jota olen seurannut jo pitkään, ja nyt on erittäin tärkeää eh, tarkastella sitä, kuinka direktiiviä on täytäntöön pantu. Ähm, kysehän ei ole siitä, että vain sisällöstä keskustellaan, vaan täytyy myös pohtia, miten sitä konkreettisesti toteutetaan. E, esittelijä on mielestäni tehnyt erittäin hyvää työtä. Äh, hän on tehnyt hyvää työtä sisällönkin osalta ja me vihreät olemme yhtä mieltä näiden ehdotusten kanssa. Mielestäni työllisyysvaliokunta ja inkovaliokunta, valiokunta jotka ovat siis vastuuvaliokuntia, ja myös työllisyysvaliokunta, näiden kaikkien valiokuntien täytyy pohtia, mikä tämän ehdotuksen seuraus on työllisyyden kannalta. Korostaisin, että näiden ehdotusten täytyy ottaa huomioon ne ongelmat, joita tosimaailmassa on. Itse direktiivi välttämättä ei aiheuta ongelmia, mutta sen täytäntöönpanoon on liittynyt tiettyjä ongelmia. Ongelmia on äh, ollut myös sellaisten kansalaisten äh, kannalta, jotka ovat niin sanottuja lähetettyjä äh, työntekijöitä työntekijöiden lähettämisdirektiivihän liittyy tähän direktiiviin läheisesti. Me emme ole vielä löytäneet ratkaisuja kaikkiin ongelmiin. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Toinen asia on seuraava. Aivan kuten sosiaalidemokraatitkin sanoivat, niin meidän täytyy vahvistaa, missä tämä nyt olikaan, oliko se kohdassa viisi. No, joka tapauksessa meidän täytyy vahvistaa sitä kohtaa, jossa puhutaan vaikutusarvioinnista komission täytyy tehdä vaikutusarvioita siitä, mitkä ovat direktiivin sosiaaliset seuraamukset. Joka vuosi jokaisen jäsenvaltion täytyy tehdä tällaisia arvioita. Sitten kohta neljä. Sehän on se kohta, joka aiheuttaa kaikkein eniten ongelmia ja vaikeuksia. Meidän täytyy selkeästi määrittää se, mitä, mitä ovat yleistä etua koskevat sosiaalipalvelut – olen yhtä mieltä siitä, että paljon hämmennystä on koitunut kriisialueilla ja kriisistä johtuen, mutta meidän tulisi saada aikaan yhtenäismarkkinat myös sosiaalipalveluiden alalla. Ja nyt haluankin tietää, että otetaanko sosiaalipalvelut mukaan Kuuntelen korvahöröllä, mitä Barnier aiheesta aikoo sanoa, mutta tämä on sellainen ala, jota ei ole vielä kilpailutettu, ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, mitä tällä alalla tulee tehdä. Sitten on sellainen määritelmä, joka ehkä mahdollistaa sen, että tiettyjä alueita voidaan su- suojella, mutta emme myöskään, meidän ei myöskään pidä laatia liian tiukkoja määritelmiä. Jäsenvaltioilla tulee olla mahdollisuus suojella myös muita alueita silloin, kun kyse on sosiaalipalveluista. Tästähän me käymme keskustelua jatkuvasti. Kuitenkin, kuitenkin olen yhtä mieltä siitä, että näiden määritelmien kesken on vielä hämminkiä. No niin, tässä olivat minun huomioni. Eli lähetettyjä työntekijöitä koskevat ongelmat täytyy ratkaista. Toiseksi täytyy tehdä vaikutusarvio, komission täytyy tehdä se. Ja kolmanneksi täytyy tehdä jotain sosiaalipalveluiden suojelemiseksi. Kiitoksia tästä hankkeesta. Ai niin, vielä yksi asia. Sisämarkkinavaliokunnan jäsenenä haluaisin sanoa, että olisi myös syytä laatia hyvin vankka lausunto, koska kokemukseni mukaan aika usein keskitytään vain taloudellisiin näkökohtiin. Se on ainoa asia, johon keskitytään ja joka nähdään. Joten ehkä tulisi ottaa huomioon myös ne seuraamukset, joita tällä kaikella on työntekijöihin. Ja tämä oli erittäin hyvä työtä, kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Harkin ja sitten Derosa. Rossa. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiittäisin esittelijä loista työstä tämän lausunnon yhteydessä. Yleishuomiona ensin ehkä vähän myönteisemmin voitaisiin puhua tästä direktiivistä, kuten monet ovat jo sanoneet, me tarvitsemme perinpohjaista täytäntöönpanoa 12 jäsenvaltiossa täytäntöönpanosta ei ole riittävästi huolehdittu. Se on tässä keskeinen seikka, erityisesti kun ajatellaan talouskriisiä. Kohtaan kaksi liittyen olisin samaa mieltä tästä asiasta suhteessa uuteen sopimukseen, että sitä pitää tulkita, nuo artiklat ja niin edelleen. Ihan hyvä. Kohta neljä. Siinä puhutaan sellaisista asioista, joita pitää vielä selvittää, kun ajatellaan soveltamisalaa. Nyt ehkä voisi esitellä joitain näitä kysymyksiä hiukan yksityiskohtaisemmin, jotta saisimme selkeän käsityksen siitä, mitä hän tässä ajaa takaa. Se liittyy tähän koko testiin. Mitä hän tässä tarkkaan ottaen ajattelee? Ja vihreän kollegan kommentti hetki sitten hän puhui siitä, että jotkut määritelmät ehkä ovat vähän liian niukkoja. Me tarvitsemme hyvin selkeät sanamuodot näihin kohtiin, jotta tiedämme tarkkaan, mistä puhumme. Kohta viisi. Keskitetyt asiointipisteet. Tässä minulla olisi kysymys, vain tuorein tietoni on kilpailukykyviraston tieto. Se on noin vuoden takaista. Silloin kaikissa jäsenvaltioissa ei tällaisia ollut. Onkohan nyt siitä en ole varma, mutta tämä on tärkeä seikka. Olen tässä valmistajan kanssa samaa mieltä. Todella pitäisi puuttua työntekijöiden oikeuksiin lainsäädäntöön, joka liittyy työpaikkoihin. Todella kohdassa kuusi kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset kysymykset. Viime viikolla keskusteltiin lähetettyjen työntekijöiden oloista parlamentissa ja tässä oli tärkeä viesti komission jäsen Barnierille. Kiitos jälleen kerran tästä lausunnosta. Pitkälti tukisin sitä kovasti. Ehkä pari pikku muutosta vain. Kiitos. Okay, thank you very much. Um, Kiitos. Kiitos kovasti. Yritän välttää sitä, että toistan sitä, mitä sanottiin. Äh, haluaisin ehkä keskittyä kohtaan äh, neljä enemmänkin. Kun mietitään, että äh, palveludirektiivi oli monessa mielessä tärkeä virstanpylväs parlamentille. Siinä parlamentti antoi kantansa eh, yhtenäismarkkinoista eh, ajatellen eh, neuvostoa ja komissiota. Parlamentti ei halunnut mennä samalle tielle kuin komissio ja neuvosto ajatellen alkuperämaata, lähtömaata mutta otin tämän asian esiin, koska se on tärkeää pitää mielessä. Nämä alueet, jotka jäivät ulkopuolelle, ne olivat sellaisia alueita, joilla kansalaiset, ei pelkästään parlamentti, eh, olivat huolestuneita. Eh, ei mm, haluttu eh, sitä, että sosiaaliset näkökohdat lähtevät markkinoiden ehdoilla etenemään. Ja tällä tavoin. Tämähän ei ole mitenkään selvä vielä, koska 12 jäsenvaltiota ei ole vielä täytäntöön pannut, eli me emme tiedä oikein, miten se toimii käytännössä. Mitä tulee kohtaan neljä sitten, minä mietin sitä, tämän valiokunnan omaloite mietinnön näkökulmasta ajatellen yleistä etua koskevat sosiaalipalvelut mietintöä, joka laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta kun mietitään, että Belgian puheenjohtajavaltio järjestää näistä kuulemisen lokakuun lopussa, niin minun mielestäni Eh, se on tärkeä foorumi ajatellen sitä, miten toimitaan tulevaisuudessa. On tärkeää ottaa huomioon se, että koska palveludirektiivi hyväksyttiin, me olemme sen jälkeen eh, kuitenkin eh, hyväksyneet Lissabonin sopimuksen ja valmistelija ottaa esiin, että siihen tulee mukaan myös artikla 14, joka koskee sitä, että otetaan käyttöön oikeudelliset säädökset ajatellen yleistä etua koskevia palveluita, taloudellista etua koskevia palveluita myös. Eli tässä artiklassa 14 viittaan tärkeästi tähän, joten se pitää korjata Määräenemmistön, äh, määräenemmistöllä tämä siis äh, hyväksyttäisiin. Äh, se ei rajoita äh, sitä, äh, mitä parlamentin neuvosto päättävät, vaan jäsenvaltioita, koska niillä on hyvin tärkeä rooli silloin, kun tuotetaan yleistä etua koskevia palveluita. Mutta tässä tasapainotetaan sosiaalisia tavoitteita ja markkinavaatimuksia artiklassa, kuten artiklassa 9 ja pöytäkirjassa 26. Ja kyse, kyseeseen tulee myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Otan tämän tässä yhteydessä esiin, koska Tämä on erittäin tärkeä panos parlamentilta ajatellen sitä, mitä eh, parlamentti sai aikaan muutama vuosi sitten ajatellen eh, palveluita. Eh, se syy, että tässä viitataan näihin ulosjätettyihin alueisiin, se johtui siitä, että kansalaiset olivat huolissaan siitä, että jos unionin sosiaalisia tavoitteita noudatellaan ne ja sitä on vielä vahvistettu sen jälkeen. Kaikki jäsenvaltiot ja parlamentti myöskin, kaikki ovat hyväksyneet Lissabonin sopimuksen ja tehneet selväksi sen, että sosiaalinen ulottuvuus pitää ottaa huomioon artikla yhdeksän mukaisesti. Tätä kautta saamme aivan erilaisen näkökulman asiaan kuin ennen Lissabonin sopimusta, kun direktiivit täytäntöön pantiin. Ja lopuksi vielä yksi näistä aloitteista, joihin olen ryhtynyt ajatellen yleistä etua koskevia palveluita. Olen laatinut syyskuun kakkostäysistuntoon suullisen kysymyksen. Haluan komission Andorilta eh, komission jäseneltä eh, tietoa monen eh, sidosryhmän välisestä työryhmästä, joka perustettiin ajatellen yritysten yhteiskuntavastuuta. Miten voimme sovittaa yhteen tämän yhtenäismarkkinaperustan ja sitten sosiaalisen perustan ja nämä huolet, joita tässä asiassa herää paikallisviranomaisissa ja valtion virastoissa, jotka tarjoavat yleistä etua koskevia palveluita, taloudellista ja muita etuja voimmeko löytää sellaisen mekanismin, joka eh, hakee eh, ratkaisuja näihin eh, konflikteihin. Eli ne, ne arvostan teitä, teidän tukianne kovasti ja jos haluatte kopion tästä aloitteesta, niin lähetän sen teille. Euh, Kiitoksia kovasti. Figureido ja sitten Javslovjevska. Brigada, signora president. Em relação a esta questão, eh, eu queria... Eh, niin, mitä tähän aihealueeseen tulee, niin minä haluaisin teille sanoa, että en tiedä tästä soveltamisesta, että 12 jäsenvaltiossa sitä ei sovelleta onko se kielteistä. Joissakin tapauksissa se voisi olla myönteistä, koska on sellaisia maita, joissa on hyvin monimutkaiset sosiaaliset ja taloudelliset ja joissa näiden alueiden vapauttaminen saattaisi viedä siihen, että työttömyys pahenee. Ja siitä syystä minä suhtaudun hyvin epäileväisesti siihen, miten tätä tilannetta luonnehditaan ajatellen sitä, että tietyissä jäsenvaltioissa ei sovelleta tätä. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että nyt on tarpeen tarkastella eh, niitä syitä, joita näillä jäsenvaltioilla on takanaan. Meidän pitäisi todellakin tehdä vaikutusten selvitys ajatellen niitä maita, joissa direktiiviä sovelletaan, koska uskon, että tilanne vaihtelee suurestikin maasta toiseen ja se riippuu maan taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta. Niin, nämä vaikutukset voivat olla hyvin kielteisiä ja joissakin maissa taas myönteisiä niin meidän täytyy pitää mielessä myös äänestyspäivänä pidetyt ne mielenosoitukset Strasbourgissa. Ja haluaisin ottaa esiin myös sen, että on ilmaistu paljonkin huolia ajatellen näitä ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi rajojen selventämiseen ja määrittelyyn tai niihin ongelmiin, joita voi syntyä, että ei tiedettäisi, mihin saakka tämä menee. Ja tässä olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, että nyt tehtäisiin selvitys tai ainakin jonkinnäköinen muistio siitä, mitä eh, on tapahtumassa eh, nyt, kun haluamme muotoilla uudestaan meidän kantamme tähän direktiiviin. Kiitos. Madame Jaslovska. pani przewodnicząca! w dyskusji nad sprawozdaniem dotyczącym wdrażania dyrektywy usługowej bardzo często mówimy. kiitoksia niin meidän täytyy äh, arvioida sen laadullisia ja määrällisiä seuraamuksia. Mutta jos me todella haluamme äh, tehdä arvioinnin hyvin, niin mielestäni meidän tulisi omaksua äh, selkeät ja yksiselitteiset kriteerit koska äh, siinä vaiheessa, kun tätä direktiiviä äh, valmisteltiin meidän maidemme, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne oli aivan erilainen kuin äh, se tilanne, jossa se lopulta sitten hyväksyttiin, tämä direktiivi. Haluaisin niin ikään sanoa, että IMKO valiokunta järjestää 29. syyskuuta työ, seminaarin tai kuulemistilaisuuden, jossa kuullaan direktiivin täytäntöönpanosta eri USA, äh, EUn jäsenvaltioissa. Äh, arvioinnin on tehnyt äh, y, riippumaton instanssi ja IMKossa kyllä äh, tullaan kiinnittämään kovasti huomiota tähän. Äh, <clears throat> niin, kolme huomiota omasta puolestani. Haluan ensinnäkin kiittää esittelijää hänen panoksestaan ja siitä, kuinka hän on kurinalaisesti tehnyt työtä. hän on lausunnon laatija ja lausuntojen täytyy olla lyhyitä. Tämä on hyvin monimutkainen tämä keskustelu ollut, joten hän on kyllä työstänyt tekstiä hyvin mm, hankalissa oloissa. Niin, yksinkertaisesti vain haluaisin sanoa, että vaikka edelleenkin kohta yksi sen mukaan täytyy pohtia, minkälainen vaikutus direktiivillä todella on ollut työpaikkojen luomiseen. Eihän työpaikkoja voi luoda ihan millaisissa oloissa tahansa, joten meidän täytyy omat vaatimuksemme kyllä tuoda esiin. Eli että samalla kun työpaikkoja luodaan niin Euroopassa, niin tämän työpaikkojen luomisen täytyy kunnioittaa ilon sääntöjä ja säälliseen työhön liittyviä vaatimuksia ja kestävän työhön liittyviä vaatimuksia, koska siinä vaiheessa, kun direktiivistä äh, neuvoteltiin, niin oltiin hyvinkin peloissaan sosiaalisesta dumppauksesta ja niin sanotusta prekääristä työstä. Muissa teksteissä näistä asioista puhutaankin, ei tässä tekstissä joten mielestäni tulisi ottaa viittaus tähän mukaan viittaus säälliseen työhön, siten kuin ilo sitä on määrittänyt, ja myös kestävän työn käsite tulisi ottaa huomioon. Niin ikään tulisi ilmaista se, että kun puhutaan työpaikkojen luomisesta ja siitä, että direktiivillä on myönteinen vaikutus siihen ollut, niin Täytyy muistaa, että tämä myönteinen vaikutus riippuu aina siitä, että millaisissa oloissa jäsenvaltioissa näitä työpaikkoja on luotu. Täytyy ottaa huomioon todelliset olosuhteet eri maissa. Ja kolmanneksi haluaisin sanoa, että meidän tulisi myös ottaa keskusteluun lähetettyjä työntekijöitä koskeva koskeva keskustelu, mahdollinen direktiivin uudelleenlaatiminen. Sehän liittyy tähän direktiiviin. Enemmistö meistä varmasti on yhtä mieltä asiasta. Tässä olivat minun omat ehdotukseni, jotka tässä halusin muotoilla. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Näinpä ei näytä olevan asianlaita, joten antaisin puheenvuoron Rova Martin Pratille. Hän edustaa Markt-pääosastoa komissiossa. Haluatko käyttää puheenvuoron? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi for the occasion for the commission. Kiittäisin siitä, että komissio saa mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Kiittäisin esittelijää tästä luonnoksesta. Komission mielestä on hyvin tärkeää, että voimme luottaa Euroopan parlamentin tukeen tähän valiokuntaan, jotta voidaan painostaa jäsenvaltioita niin, että huolehditaan kunnollisesta täytäntöönpanosta palveludirektiivin osalta. Me olemme jättäneet taakse hyvin monimutkaiset keskustelut ja nyt meillä on tällainen väline, joka, jos sitä kunnolla täytäntöön pannaan, tukee pk-yrityksiä ja luo lisää työpaikkoja, joita kipeästi nyt kaivataan. Te tunnette varmasti kaikki luvut. Tiedätte, että palvelusektori vastaa 75 prosenttisesti BKTstä EU-ssa. Luo 70 prosenttia työpaikoista. Tiedätte myös, että viimeksi kuluneiden vuosien aikana trendi on ollut sellainen, että palvelusektori – juuri luo uusia työpaikkoja. Otan huomioon, että palvelusektori rakennussektorin lisäksi on selvinnyt vähän paremmin kuin muut sektorit talouskriisistä ja silloin ymmärretään, miten tärkeää on huolehtia siitä, että voimme täysin hyödyntää sisämarkkinoiden edut palveluille ja näin hyödyntää pk-yrityksiä ja kansalaisia lopulta. Kansalaiset saavat palveluita ja voivat löytää työpaikan palvelusektorilta. Jotkut teistä toivat esiin huolenaiheita, jotka liittyvät täytäntöönpanoon tämän direktiivin osalta. Esittelijä myös sanoi tämän ja edustajat Kristensen, Harken ja De Rossa. Ja minä haluaisin päivittää Tietoinen siitä, missä nyt mennään. Koska tilanne on merkittävästi parantunut, mitä täytäntöönpanoon tulee. Osittain tai ehkä suurelta osin tämä johtuu siitä, että komissio on painostanut jäsenvaltioita ja neuvosto, joka kilpailukykyneuvosto, Eurooppa-neuvosto ovat pitäneet painetta yllä Euroopan parlamentti myöskin painostaa jäsenvaltioita. Nyt on niin, että luku, jota täällä on lainattu, että 12 jäsenvaltiota ei ole vielä täytäntöönpannut direktiiviä. Tämä ei ole enää oikea luku. Tämä on monimutkainen täytäntöönpanopaketti. Monia asioita on tehtävä, mutta jos voisin antaa nyt ajatuksen siitä, missä mennään tärkeimpien kysymysten osalta. Jäsenvaltioiden piti täytäntöönpanna horisontaalista lainsäädäntöä, jotta voidaan huolehtia direktiivin puitteista – paitsi jos tehdään lakikohtaisesti. Näistä jäsenvaltioista 25 on saanut työn päätökseen. Kaksi jäsenvaltiota siis edelleen on tekemässä lainsäädäntötyötä. Ei 25, vaan 24. Eli kolme jäsenvaltiota tekee vielä työtä. Mitä muutoksiin tulee, niin muutoksiin, joita on tehtävä ei ainoastaan horisontaalisen lainsäädännön osalta, vaan niin, että sopeutetaan, yksinkertaistetaan, poistetaan esteitä nykylainsäädännössä, niin työ on saatu lähes päätökseen 21 jäsenvaltiossa 27. Jos ajatellaan jälleen kerran, miten valtavasta työmäärästä tässä on kyse jäsenvaltioissa, niin muutoksia tehdään joskus yli sataan lakitekstiin. Joten tämä tulos, emme nyt halua sitä kovasti kehua, kun jäsenvaltiot ovat kuitenkin myöhässä, mutta kuitenkin meidän pitäisi lisäpaineen kautta päästä tyydyttämään ratkaisun melko pian. Sama koskee näitä keskitettyjä asiointipisteitä. Tämä on hyvin kunnianhimoinen hanke kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kysyn tällaisesta e- sähköisen hallinnoinnin keskuksista. Sieltä saadaan tietoa, voidaan hoitaa kaikki muodollisuudet hallinnon kanssa. Ensimmäinen vaihe on nyt käytössä 22 jäsenvaltiossa 27. Jälleen kerran komissio sanoi, että kaikki tässä on hoidettu jo hyvin. Meidän pitää edelleen pitää painetta yllä, jotta saadaan työpäätöksen ja parannetaan tähän mennessä tehtyä. Me luotamme teidän tukenne, mutta tärkeää on sanoa, että – työ, jota on tehty jäsenvaltiossa tämän direktiivin osalta, on kuitenkin merkittävää. Yksi asia vielä. työssä jäsenvaltioiden kanssa on nähty, että hyvin vähän on puhuttu soveltamisalasta palveludirektiivin osalta. Tässä on lähestytty kysymystä hyvin käytännönläheisesti jäsen valtiot ovat keskustelleet, kansalliset parlamentit myös. Me olemme nähneet hyvin harvoja ongelmia, mitä palveludirektiivin soveltamisalan tulee. Kaksi erityiskysymystä, jotka tulevat esiin tässä lausunnossa. Ensinnäkin se, miten tärkeää on huolehtia keskitetyistä asiointipisteistä ja siitä, miten pitkälti niistä annetaan tietoa muille tahoille. Me olemme tässä valmistelijan kanssa samaa mieltä, jäsenvaltiot myös, kun nämä keskitetyt asiointipisteet toimivat, voidaan keskustella siitä, onko tämä pakollista vai ei. Jäsenvaltiot pyrkivät antamaan helpommin tietoa yrityksille, jotta luodaan työpaikkoja, luodaan, perustetaan myös yrityksiä. Ja silloin pitää antaa tietoa sellaisista kysymyksistä, joita ei kateta palveludirektiivissä. En usko, että jäsenvaltiot sanoisivat, että ei, emme lähde tuota tekemään. Eli jos ajatellaan yrityksen toimintaa, niin ALV-numero tarvitaan heti. Monet jäsenvaltiot haluavat helpottaa ALV-numeron saantia keskitetyn asiointipisteen kautta. Tämä on vain yksi esimerkki. Varmasti halutaan antaa enemmän tietoa, kun edetään – näiden keskitettyjen asiointipisteiden osalta. Ja sitten vaikutukset työllisyyteen, kuten sanoitte, hyvälaatuiset työpaikat palveludirektiivin kautta. Tämä on tärkeä kysymys, jota on pohdittava. Yksi asia vain on pidettävä mielessä, nimittäin se, että meidän on jätettävä riittävästi aikaa rakenteellisille muutoksille, joihin jäsenvaltioissa on lähdetty. Ne estävät lainsäädäntöön, jotta vaikutukset nähdään todella reaalitaloudessa. Eli sen jälkeen, kun lainsäädäntöön on tehty muutos, niin vaikutuksia pitää odottaa hiukan reaalitalouteen, kun ajatellaan, miten yritykset toimivat uudella tapaa ja niin edelleen. Tässä menee vähän aikaa, se on otettava huomioon. Muutokset eivät anna heti myönteisiä vaikutuksia, paitsi jos halutaan lähteä teoreettisia malleja pohtimaan, niin muuten olisi hyvä – antaa vähän aikaa näiden muutosten vaikuttaa reaalitalouteen. Komission yksiköt ovat valmiita antamaan niin paljon tietoa kuin haluatte täytäntöönpanosta. Me olemme antaneet parlamentille, kilpailukykyneuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle päivityksiä. Säännöllisesti loppuvuodesta varmasti seuraava on luvassa, mutta jos toivotte tällä välin yksityiskohtaisempaa tietoa jostain – alasta tai yksittäisestä jäsenvaltiosta olemme toki valmiina tätä tietoa antamaan. Kiitos. Merci. Il euh, n'y a pas d'autres donc je vais redonner. Jos ei ole muita. Ah, Harkin vielä, olkaa hyvä. Thank you. I'll be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Kuulin juuri, mitä komissio sanoi. Komission edustaja puhui siitä, että 24 jäsenvaltiossa lainsäädäntö on saatu päätökseen muu 12, jotkut taas ovat sanoneet, että 12 ei ole saatu. Ongelma on se, että kaikkein hiljattain lukemani niin, ää, asiakirja juontui vuodelta 2009. On varmasti tarpeen saada ensinnäkin päivitetyintä mahdollista tietoa komissiosta ja en nyt tiedä minkä, minkälaiset aikajänteet tässä on kyseessä, mutta ehkä voisin tukea kollegani ehdotusta, joka liittyy tämän kuun lopussa järjestettävään kuulemistilaisuuteen. Ehkäpä siellä voisimme saada sitten päivitetyintä mahdollista tietoa. Kiitos. Ähm. Edu, esitteli, olkaa hyvä. C'est mon nom que vous avez cité Ah bon, j'ai pas bien entendu. <laughs> Anteeksi, en kuullut nyt, mutta äh, haluan kiittää äh, puhujia Puheenjohtaja tässä jo muistutti siitä, että, että palveludirektiivi, kuten näimme, siinä on laajat etuoikeudet ja monet omaloiten mietinnöt parlamentissa niitä on tehty palveludirektiivin täytäntöpanon jälkeen. Minä en ole kuullut mitään vahvoja mielipideeroja minä olen valmis tekemään yhteistyötä kanssanne erittäin konkreettisesti, mutta pitää muistaa kuitenkin, että tämä valiokunta, meidän täytyy tehdä tässä töitä Roy Gebhardtin kanssa. Minä en tiedä, minkälainen aikajänne meillä on. Oikein hyvä, tämä auttaa meitä eteenpäin, mutta mutta kuulin nyt, mitä komissio sanoi. Ja nyt pyydetään, että parlamentti auttaa komissiota. Minä pyytäisin, että komissio auttaa meitä silloin, kun me jatkuvasti parlamenttina olemme pyytäneet ja eri ryhmät ovat pyytäneet täsmennystä kohdassa neljä. Minä mm, olen valmis auttamaan, jos komissiokin auttaa meitä, Ymmärrän kyllä, että komissio on tehnyt töitä valtionpäämiesten kanssa, jos sanoitte, että ongelmia on hyvin vähän, mutta anteeksi vain, me saamme yhteydenottoja hyvin laajalti, siinä ollaan huolestuneita, en tiedä, no, ne liittyvät sosiaalisiin ammatteihin ja terveydenhuollon ammatteihin, mutta Kohta yksi. Ei kyse ole mistä tahansa työpaikoista, vaan kestävistä työpaikoista, kohtuullisista työpaikoista. En tiedä, olemmeko me nyt vielä tarkistusvaiheessa. Rova Figueiredo taisi lähteä jo, mutta on tietenkin vahinko, jos jotkut maat ovat myöhässä. Minun mielestäni tämä myöhästys ei johdu mistään sosiaalisesta painostuksesta, vaan siitä monimutkaisuudesta, joka näissä maissa on täytäntöönpanna, aivan kuten tässä komission edustaja sanoi. Tilanne on parantunut edellisen mietinnön jälkeen. Kuuntelin kyllä Rova Dyrleniä nämä lähetetyt työntekijät. He ovat toisessa direktiivissä, vaikka se koskettaakin hiukan palveludirektiiviä. ja ne lähentyvät toisiaan. Tietenkin kun puhutaan sekannuksesta, niin palveludirektiivin ongelma on se, että mitkä ovat yleishyödyllisiä eh, yleis, taloudellista yleistä etua koskevia palveluita. On aivan selvää, että meidän täytyy täsmentää, millä tavoin osuuskunnat ja vastaavat voivat tulla mukaan tähän järjestelmään, vaikka ne eivät niin, tämä on tietenkin monimutkainen tilanne, mutta minä olen valmis kyllä katsomaan, miten voitaisiin muuttaa tilannetta, mitä voitaisiin katsoa sitä, että meillä on olemassa markkinatalous ja sitten sosiaalinen markkinatalous, niin kuin Euroopassa sanotaan, ja että nämä jatkossakin ovat, elävät rinnakkain. Komissio sanoi, että kun mietitään nyt talous- ja rahoituskriisiä, niin me tiedämme, että juuri keskinäisissä yhtiöissä ja osuuskunnissa kriisi ei ole ollut yhtä paha kuin muualla perinteisessä markkinataloudessa. En vastaa tähän, tässä nyt kaikkiin kysymyksiin, mutta minä olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa ja haluan vielä toistaa, että tässä valiokunnassa Aivan kuten äh, viime kaudellakin, äh, toivon, että voimme äh, pystyä auttamaan Rova Gebhardia siinä, että päästään hyvään kompromissiin ja parannetaan näkymiä sekä työllisyyden että talouden kannalta koko Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. No niin, nyt meidän täytyy sitten asettaa aikataulu tämän lausunnon osalta. Meillä on ensinnäkin sisämarkkinavaliokunnassa äänestys, joka asettaa tahdin meille. 31. marraskuuta on äänestys. Siinä tapauksessa me voimme tässä valiokunnassa äänestää 8-9. marraskuuta, jos tällainen kalenteri voidaan hyväksyä. Eli tarkistusten jättöpäivä 23. syyskuuta kello 12. Tarkistusten tarkastelu 25-26. lokakuuta ja äänestys 8.9. marraskuuta. No niin, tämä kohta on nyt sitten loppuun käsitelty. Ja tulemme kohtaan yhdeksän. Se liittyy vihreään kirjaan riittävien kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämiseen. Voisinko pyytää EPP-ryhmää kutsumaan paikalle esittelijän. Olisin halunnut antaa hänelle puheenvuoron ensimmäiseksi, mutta koska henkilö ei ole paikalla, niin annan puheenvuoron välittömästi edustaja Fischerille, tai herra Fischerille, joka komission puolesta käyttää puheenvuoron. Hän voi esitellä meille vihreän kirjan ja sen jälkeen kuulemme OECDn edustajaa. Fischer, olkaa hyvä. Äh, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kovasti kiittää siitä, että sain mahdollisuuden esitellä täällä valiokunnassa tätä vihreää kirjaa. Tämä on komissiolle tärkeä asiakirja ja me toivomme, että saamme tämän asiakirjan kautta aikaan laajaa keskustelua Euroopassa. Jatkan esitystäni englanniksi, koska muistiinpanot ovat englanniksi, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin myös muilla kielillä. I should maybe start by saying... Haluaisin aluksi ehkä muistuttaa siitä, mitä komission puheenjohtaja sanoi parlamentille, kun hän esitteli Onjanin tilaa pari päivää sitten parlamentin täysistunnossa. Siellä hän painotti, miten tärkeä eläkepolitiikka on hänen komissiolleen. Hän sanoi, että vuonna 2011 työohjelmassa – suunnitellaan poliittisia ehdotuksia siitä, miten voidaan huolehtia eläkejärjestelmiä riittävyydestä, kestävyydestä. Ja muistatte ehkä myös, että syyskuussa viime vuonna parlamentissa puheenjohtaja painotti eläkepolitiikan merkitystä. Osittain Euroopan parlamentin jäsenten toivomuksen pohjalta. Vihreä kirja on askel näiden järjestelmien kehittämisen, ajatusten kehittämisen suuntaan, miten eläkejärjestelmät voivat olla riittävämmät, kestävämmät ja turvatummat. Joten vihreä kirja on askel eteenpäin. Se ei ole sinänsä asiakirja, jossa on poliittisia ehdotuksia. Siinä otetaan lähinnä näitä aiheita esiin. Toiseksi puheenjohtaja toivoi, että tämän asiakirjan kautta voidaan päästä eroon siitä tavasta, jolla yleensä keskustellaan eläkkeestä, eli pääosasto, joka käsittelee esimerkiksi työmarkkinoita tai taloutta tai ja niin edelleen, että jokainen katsoo eläkekysymystä vähän oman taustansa mukaan, vain omassa laatikossaan. Että tavallaan epäonnistuimme siinä, että katsotaan eläkkeitä eläkkeenä. Tämä on jäsenvaltioiden lupaus kansalaisille. Voidaanko lupauksesta pitää kiinni ja mitä on tehtävä, jotta lupauksesta voidaan pitää kiinni. Siksi vihreä kirja toivottavasti menestyksekkäästi pyrkii ottamaan tällaisen holistisen lähestymistavan. Kukaan ei tiedä, mitä tuo holistinen tarkoittaa, mutta kuitenkin tällainen kattava lähestymistapa, jonka kautta katsotaan eri eu välineitä ja katsotaan tätä, näitä välineitä erityisesti, jotta voidaan huolehtia riittävyydestä, kestävyydestä ja sitä, että eläkejärjestelmät ovat turvatut. Siksi Valmistelimme tätä yhdessä komission jäsenten Barnierin ja Reenin kanssa. Tietenkin muutama muukin käsitteli eläkekysymyksiä työssään, mutta tässä on kyse keskeisistä politiikan aloista. Komissiossa on tällainen eläkeryhmä ja muu, muillakin on osuutensa siinä, mutta joka tapauksessa toivomme, että olemme onnistuneet siinä, että saamme tällaisen holistisen lähestymistä tavan nyt käyn lyhyesti tämän asiakirjan läpi ja esittelen teille keskeisimmät kysymykset, jotka tulevat tässä asiakirjassa esiin. Ensin katsomme taustaa ja trendejä. Ja paineita, joita syntyy eläkejärjestelmiin tällä hetkellä. Voitaisiin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin menneisyys. Menneisyydessä eläkejärjestelmämme ovat kohdanneet tilanteen, jossa elinajan odote kasvoi ja kuitenkin se aika, ikä, jolloin jäädään, siis varsinainen ikä, jolloin jäädään eläkkeelle. En puhu tässä varsinaisesta eläkeiästä, vaan siitä, koska todella jäädään eläkkeelle. Eliniän odote nousi 4-5 vuotta tietyllä kaudella keskimääräisenä. Ja samanlainen, samalla nähtiin, että eläkkeelle jäätiin aikaisemmin. Tällaista on nähty siis työmarkkinoilla ennemmin. Ja sitten julkisesti puhutaan usein väestökehityksestä. Parlamentti hyvin tiedostaa tämän – Parlamentista on tullut monia mietintöjä tältä alalta. Ja perusviesti on se, että lähivuosina väestökehitys on sellainen, että työikäinen väestö pienenee. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että työvoima vähenee useissa sen valtiossa voitaisiin saada voimakkaammin mukaan esimerkiksi naiset työmarkkinoihin tai maahanmuuttajat. Tämä liittyy Eurooppa 2020-strategiaan, mutta demografiset kysymykset ovat tärkeitä eläkekysymyksiä käsiteltäessä. Ja sitten lopulta talous- ja rahoituskriisi, vähän tällainen herätys. Ensinnäkin näille rastoiville eläkejärjestelmille usein ajateltiin, että ne olisivat järjestelmiä, jotka auttaisivat ongelmissa, kun syntyy ristipaineita eurooppalaisiin eläkejärjestelmiin, mutta talous- ja rahoituskriisi selkeästi osoitti, että tämä ei ole niinkään yksinkertainen asia. Nämä rastoivat järjestelmät kokevat samoja paineita kuin kaikki muut jakojärjestelmät ja muut. Eli tähän liittyy turvallisuuskysymykset, joita on pohdittava. Jos ajatellaan talouskriisiä, niin tämä PSU Go-järjestelmä koki myöskin paineita pidemmällä aikavälillä. On ajateltava, jos työttömyyttä on paljon pidemmän aikaa, niin silloin syntyy myöskin paljon ongelmia järjestelmälle – joka liittyy siihen, että nyt maksetaan nyt maksettavista korvauksista. Kolme trendiä näin siis vihreässä kirjassa, mutta sitten yksi asia, jota haluaisin painottaa erityisesti tässä valiokunnassa. In the reforms, a number of member states have... Mitä on tapahtunut uudistusten yhteydessä? Nyt on monissa jäsenvaltioissa tehty uudistuksia, jotka liittyvät juuri kestävyyteen. Tämä on nähty ikääntyvän yhteiskunnan työryhmässä. On katsottava myöskin, mitä vaikutuksia tällä on etuisuuksiin. Tässä asiakirjassa on kaikki nämä taulukot ja kaaviot, esimerkit. Uudistukset johtavat periaatteessa tilanteeseen, jossa tiettyyn ajan, kun on maksettu, niin saadaan tietty korvaus tietyssä eläkeiässä ja etuuksien on jälleen pienentävä melko merkittävästi. Ja tällä on vaikutus. Ja tämä on tietenkin kysymys, joka tulee esiin vihreässä kirjassa, kun katsotaan todella kattavasti koko eläkekysymystä. Lopulta, ja uskoakseni olette samaa mieltä, että kestävyyttä ja sopivuutta ei voida tässä katsoa muuten kuin yhteydessä toisiinsa, eli miten voi olla riittävä ja kestävä. Siis jos ei ole kestävä järjestelmä, niin se ei ole myöskään riittävä. Näissä on siis yhteys. On nähtävä realistisesti tilanne jäsenvaltiossa ja myöskin katsottava sosiaalisia velvollisuuksia. Kestävä järjestelmä. Voiko se olla kestävä pitkällä aikavälillä? Jäsenvaltioiden on tehtävä tiettyjä muutoksia. Tämä saattaa luoda lisäpaineita juuri kestävyyspuoleen. Toisin kuin jos alusta asti saadaan riittävä, kestävä ja turvattu eläkejärjestelmä. Joten me olemme vihreässä kirjassa pyrkineet valottamaan juuri tuota etuuksien puolta myös. Sitten 14 kysymystä vihreässä kirjassa. Viimeinen kysymys liittyy siihen, miten hallinnoidaan eläkepolitiikkaa. Muut 13 kysymystä voitaisiin luokitella kolmeen laajempaan alaan. Neljä ensimmäistä kysymystä liittyy strategisiin eläkejärjestelmäkysymyksiin. Nämä ovat tietenkin kysymyksiä, joista selkeästi on sanottava, että nämä eivät monilta osin kuulu EUn toimivaltaan. Usein on kyse jäsenvaltioiden toimivallasta, joten kun katsotaan näitä neljä strategista kysymystä, niin me sanomme emme ainoastaan sitä, mikä olisi sopiva politiikan linja, vaan mitä luulette, että EU voi saada hyödyllisenä tekijänä aikaan. Olin Liesissä Belgian puheenjohtajakauden järjestämässä tapahtumassa ja kuulin siellä, että ensimmäinen kysymys liittyi riittävyyteen ja siellä keskusteltiin paljon siitä, pitäisikö olla EUn periaatteita, ehkä standardeja niinkään, mutta periaatteita siitä, mikä on riittävä eläke. Ainoastaan puhuttaisiin minimivaatimuksista. Tämä on tietenkin monimutkainen kysymys, koska järjestelmät ovat hyvin erilaisia jäsenvaltioiden kesken. Tämä on vain esimerkki siitä, että tässä on kyse kattalaista kysymyksestä – mikä voisi olla poliittinen linja, mutta myöskin mikä voisi olla EUn panos. Kestävyyden osalta samoin toisessa kysymyksessä. Kolmas kysymys, miten saataisiin tasapainoteltua työssäolo- ja eläkkeelläoloajan välillä. Vihreässä kirjassa otetaan esiin erilaisia vaihtoehtoja, kuten automaattinen vakautusmekanismi tai semiautomaattinen vakautusmekanismi jälleen voidaan kysyä sitä, mikä on EU-rooli tässä. Ja neljäs yleiskysymys liittyy työllistettävyyteen, koska tietenkin komissiokin ymmärtää, että eläkejärjestelmien uudistaminen on tärkeää. Näin viestitetään yhteiskunnalle ja työnantajille, myös työntekijöille, mutta ei tämä riitä. eläkepolitiikkaa tukemaan, tarvitaan työllisyyspolitiikkaa, joka on sopivaa. Hyvälaatuinen työpaikka, reilut työolot, ehdot, jotta ihmiset tekisivät työtä kauempaa, mutta en halua puhua näistä aiheista, koska puhuisin liian pitkään, mutta linkki kuitenkin työllisyyspolitiikkaan. Sitten pari muuta alaa, jolle komissio ottaa esiin kysymyksiä. Toinen liittyy liikkuvuuteen liikkuvuutta katsotaan kahdelta kannalta. Toisaalta, miten eläkevarat liikkuvat. Tämä on yksi tapa ihmisten liikkuvuuden tukemiseen, jos esimerkiksi voitaisiin ajatella, että eläkejärjestelmät toimisivat rajat ylittävästi. Tässä otamme esiin kysymyksiä siitä, mikä olisi tässä sopiva suhde. Toinen ehkä valiokunnalle tuttuumpi aihe on se, että miten voidaan huolehtia siitä, että eläkeoikeudet liikkuvat ihmisten kanssa. Tässä yhteydessä toivomme saamamme kuulemisprosessissa myöskin vähän neuvoa siitä, miten voitaisiin uudelleen saada liikkeelle direktiivi joka on nyt jumissa neuvostossa siitä, miten eläkeosuudet oikeudet kulkevat mukana. Ymmärrän, että tämä on valiokunnalle tärkeä. Tämä valiokunta ja parlamentti selkeästi on ottanut tämän kysymykseen kantaa, mutta valitettavasti edistystä ei neuvostossa ole niinkään tapahtunut. Joten otamme esiin kysymyksiä myös tällä alalla ja lopulta kysymyksiä turvallisuudesta eläkejärjestelmien osalta. Tämä pitkälti liittyy niihin kokemuksiin, joita saatiin talous- ja rahoituskriisin yhteydessä. En halua ottaa tässä kaikkia yksityiskohtaisia kysymyksiä esiin, mutta muutaman esimerkin mainitsisin kuitenkin. Eläkejärjestelmät ensinnäkin ovat hyvin erilaisia – erityisesti rahastoivat eläkejärjestelmät ovat hyvin vaihtelevia. Joistain on säädelty EU-tasolla, joita säädellään hiukan, toisia ei ollenkaan. Eli yksi kysymys olisi se, pitäisikö meillä olla, en haluaisi sanoa ehkä harmonisoidumpi järjestelmä, mutta pitäisikö olla järjestelmällisempää säätelyä näiden eläkejärjestelmien osalta – vastaavien eläkejärjestelmien osalta EUn tasolla. Vihreässä kirjassa muistutetaan G20 sitoumuksista tällä alalla. Toinen kysymys liittyy siihen, miten sanottaisiin normaalin miehen tai naisen osalta, vaikka minä esimerkkinä ei ehkä ymmärrä 20, 30, 40 erilaista eläkerahastoa tai eläkejärjestelmää, joita olisi tarjolla, vaikka jotkut meistä taloustieteilijöitä ovatkin, niin aina ei ole niin helppoa ymmärtää näitä markkinoilla tarjolla olevia tuotteita. Joten pitäisikö saada enemmän apua siinä, että voitaisiin nähdä, mitkä ovat järjestelmien riskit, miten niitä rahoitetaan jälleen EUn laajuisesti, koska suurin osa näistä tuotteista on eurooppalaisia tuotteita, tai voisivat olla eurooppalaisia tuotteita. Eikö tässä oletetakin jotenkin, että Eurooppa astuu kuvaan sen jälkeen, kun on paljon puhuttu rahoitusmarkkinoista ja rahoituskriisistä? Sitten tietenkin, ja tämä liittyy tietenkin niihin järjestelmiin, joita nyt otetaan paljon käyttöön, jolla riski on yksilön kannettava. Eli on ajateltava, miten henkilö pystyy maksamaan toisin kuin ne järjestelmät, joissa riskin kantaa työnantaja. No silloin tietenkin, jos työnantajan kannalta riski on liian suuri, niin vaarana on se, että – näitä eläkkeitä ei enää tarjota. Eli tässä pitäisi katsoa myöskin etuusjärjestelmiä solvensi kahden mukaan. Eli miten säännöt, joita EU:ssa on vakuutusten osalta, miten nämä säännöt voisivat koskea myöskin eläkejärjestelmiä. Jos niin miten kukaan ei halua varmaankaan esittää, että – solvenssisääntöjä, ne pitäisi ollenkaan koskea eläkejärjestelmiä tai rahastoja, mutta ei ehkä ihan samanmuotoisena. muotoisena. Näihin kysymyksiin varmasti on palattava. Tiedän, että monet ovat pohtineet täällä paljon sitä, mitä tapahtuu, jos niin kutsuttu sponsoroiva työnantaja joutuu maksukyvyttömyys tilanteeseen. Näin ei käy ihan joka päivä, mutta tämä oli suuri kysymys vuosina 2008-2009 joissain jäsenvaltioissa. Mitä tapahtuu, jos työnantaja, joka on taannut eläkkeen, on yhtäkkiä maksukyvytön? Mitä silloin tapahtuu? Haluaisin lopuksi ottaa esiin muutamia vähän ehkä tuoreempia kehityskulkuja keskusteluissa. Nämä liittyvät enemmän tähän tilanteeseen, jossa riskin kantaa lähinnä yksilö, tekijä. Ne järjestelmät Tässä jälleen puhutaan tilanteessa, jossa yksilö on, kun eläkemalleja on niin monenaisia. Yhteisenä on se, että yksityinen henkilö kantaa riskin sinälle mukana työnantajan takuita tai valtion tai ehkä jotain takuita, mutta minkälaista minimitietoa tarvitaan, jotta voi tehdä järkevän perustelun päätöksen? Ja eikö pitäisi olla joitain mm, melko varmoja malleja tai vaihtoehtoja? Näitä ole kaikissa maissa, se on ihan totta, mutta joissain maissa kuitenkin. Yksi kysymys, joka on koko ajan taustalla, jota ei mainita kysymyksenä tässä, mutta joka siellä on taustalla kuitenkin on mitä nämä eläkkeet oikein ovat ja voidaanko kaikkea kutsua eläkkeeksi? Näin on tällä hetkellä. Kaikkea voidaan kutsua eläkkeeksi. Ajatellen jäsenvaltioiden verokannustimia ja niin edelleen, vaikka usein ei tarjota tätä kaikkein tyypillisintä eläkemuotoa, sitä, että maksetaan säännöllisesti jotain elämän loppuun asti. Jos keskivertoihmiseltä kysytään, mikä on eläke, niin yleisin vastaus olisi, että se on maksu, jota saadaan säännöllisesti sen jälkeen, kun eläkkeelle jäädään. Ja kolman asti. Monia asioita kutsutaan eläkkeeksi, vaikka ne eivät tällaisia ole. Onko tämä hyvä asia vai ei? Nämä ovat kysymyksiä, joita voin esittää, enkä voi antaa nyt vastauksia, mutta viimeinen kysymys liittyy siihen, miten hallinnoidaan eläkkeitä tulevaisuudessa. Tämä on hyvin rohkea ja avoin kysymys. Tätä on kritisoitukin toimittajien puolelta, mutta eikö meillä pitäisi olla jonkinlainen taho, joka kokoaisi kaikki toimijat EU-tasolla eläkkeelle? eläkkeiden alalla toimivat ja näin voitaisiin käydä jatkuvaa vuoropuhelua eläkekysymyksistä. Hallitukset tietenkin, eurooppalaiset toimielimet, parlamentti ja neuvosto, totta kai talous- ja sosiaalikomitea, kaikki nämä tärkeät toimielimet, joilla on roolinsa, mutta myöskin työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta, laajemmin kuluttajajärjestöt ja niin edelleen. Kaikki pitäisi koota yhteen. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta haluaisin vain sanoa, että – 15. marraskuuta kuuleminen päättyy. Ymmärrän, että tämä on ehkä pitkä aika paitsi parlamentin esittää tässä oman kantansa, mutta joitain kantoja ehkä voitaisiin saada täältä valiokunnasta, ei kuitenkaan liian kauan tämän määräajan jälkeen. No, me olemme tässä vähän teidän käsissänne. Komissio haluaa mielellään tässä nyt toimia, kuten komission puheenjohtaja sanoi vuoden 2011 työohjelmasta, mutta tietenkin parlamentin kanta on meille äärimmäisen tärkeä. Todella odotamme mielenkiinnolla, mitä neuvoa voimme parlamentilta saada. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron toiselle kutsuvieraallemme ja sen jälkeen käymme keskustelua kaikkien jäsenten kesken eli OECDn edustajalle Whitehouselle antaisin puheenvuoron seuraavaksi. Hän voi esittää omat reaktionsa komission asiakirjaan ja hän voi myös kertoa OECDn näkökulmasta siihen, mitä OECDllä on sanottavana tähän debattiin. Whitehouse, olkaa hyvä. Merci, madame la, la présidente. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Varmasti ehkä voin lähestyä tätä holistisestikin, mutta edellinen puheenvuoron käyttäjä kuvaili sitä, kuinka eläkejärjestelmä on jaettu eri vastuunkantajille tämä komissiossa. Tämä on myös kokemus eri maailmankolkissa ja myös muissa kansainvälisissä järjestöissä. OECDssähän meillä on yksityisjälkkeitä käsittelevä työryhmä, toisaalta myös sosiaalipolitiikkaa käsittelevä työryhmä. Minä työskentelen siellä. Sen pyrkimys on kattaa eläkejärjestelmät kokonaisuudessaan, joten minä kyllä tuen sitä, että yritettäisiin löytää jonkinlainen holistinen näkemys, erityisesti kun eläkejärjestelmät ovat muuttumassa monimuotoisemmiksi, on yksityisiä ja rahoitettavia rahastoitavia eläkejärjestelmiä. Joten nyt haluaisin todellakin onnitella kollegaani ja hänen tiimiä siitä, että hän on onnistunut laatimaan näinkin mielipiteitä kirvoittavan <clears throat> asiakirjan. Tämä liittyy kolmen periaatteeseen riittävyys, kestävyys ja turvallisuus. Edusti, eh, herra Fischer puhui siitä, että miten hänen mielestään riittävyys ja kestävyys ovat samaan kolikoon kaksi eri puolta. Ja selvähän on se, että jos eläkkeet ovat liian alhaiset ja on paljon vanhuuden köyhyyttä, niin silloin kyllä eläkejärjestelmät ovat epäkestäviä. Toisaalta jos ne ovat liian korkeat, liian, käyvät liian kalliiksi, niin silloin täytyy jotain tehdä. Mitä pidempään uudistusta pitkitetään, sen järkyttävämpi on nopea muutos, koska ihmiset eivät ehdi muuttaa käyttäytymistään, tehdä säästämispäätöksiä ja niin edespäin ennen kuin eläköityvät. Mutta täällä taustalla on kyllä se, että riittävyydellä ja kestävyydellä on tietty, ne liittyvät toisiinsa. Mitä pidempään maksetaan eläkemaksuja, sen riittävämmät ne ovat. Aivan kuten herra Fischer eh, sanoi, niin asiakirja sisältää 14 kysymystä. Minä en todennäköisesti käy <laughs> niitä kaikkia läpi, mutta kysymys yksi on se, että tulisiko Euroopan unionin määrittää paremmin riittävyyden käsitettä. Siihen minun vastaukseni on kyllä. Riittävyys eh, tarkoittaa eri asioita eri ihmisten mielessä, joilla on hyvin eh, kapea käsite köyhyysmääritelmä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin vanhuusian köyhyys on joko nolla tai hyvin alhainen, silloin eläkkeet ovat riittäviä. Toisessa ääripäässä on ihmisiä, jotka sanovat, että tarvitaan sellainen järjestelmä, jossa jokaisella ihmisellä on tuloihin perustuva eläke, E, jotkut sanovat, että se voisi olla vaikka 60 prosenttia. Ilon perussopimuksessa sanotaan, että sen tulisi olla 40 prosenttia. Tästä on eriäviä mielipiteitä. Yksi lähestymistapa ainakin Britannian, e, Britanniassa e, lähestymistapa on se, että voidaan mennä kysymään ihmisiltä, miten asia on. Tämä voisi olla hyvä ajatus. Ja keskituloiset ihmiset sanoivat, että haluavat suurin piirtein saman verran rahaa kuin silloin, kun olivat työ, työelämässä alhaisen, alhaisen tulotason ihmiset sanoivat, että haluavat enemmän kuin 100 prosenttia. Jotkut halusivat jopa 140 prosenttia. Ja rikkaammat sanoivat, että no me pärjäämme kyllä tällä rahalla eläke eh, iässäkin, joten jos haluaa saada aikaan jonkin riittävyysbenchmarkin, niin se ei saa olla eh, niin kapea kuin että vältettäisiin vain eh, vanhuusian köyhyyttä, mutta tulisi saada jonkinlainen prosentti, joka sopee sekä alhaisen että yl- korkean tulotason ihmisiin. Me olemme nyt ryhmittäneet maita neljään eri ryhmään. Olemme pohtineet siitä, miten järjestelmät vaikuttavat yksilöiden eläkeoikeuksiin. Tietyissä maissa, muun muassa Itävalta, Saksa, Portugali, EU-maissa myös Japania ja Turkki EU ulkopuolella, kaikilla on tällaisia juustoleikkauksia. Eli saman verran on leikattu kaikkien työntekijöiden eläkkeistä, olivatpa ne matalat tai korkeat. Sitten on tiettyjä maita, jotka ovat vahvistaneet linkkiä toisaalta eläkkeiden ja toisaalta ansioiden mukaan, mukaan muun muassa Italia, Slovakia, Unkari. Ne olivat tässä kategoriassa. Eli olemme liittyneet menemässä enemmän siihen suuntaan, että eläkkeet ovat riippuvaisia ansioista. Eli aika laajaa mielipiteiden kirjoa esiintyy. Tämä, kun tässä on kuitenkaan paljon puhuttu sukupolvien väliseen e, eläkkeiden jakautumiseen. On myös sellaisia maita, joissa on etuuksia leikattu, mutta alhaisen tulotason palkannauttijoita on suosittu. Suomi, Ranska ja Ruotsi ovat näiden maiden joukossa. Ja lopuksi on tiettyjä maita, jotka ovat jopa parantaneet eläkeetuuksia, mutta nimenomaan alhaisten tulotason ihmisten eläkkeitä, muun muassa Tsekissä, Belgiassa ja Britanniassa on näin tapahtunut. Joten näin, nämä maat ovat yrittäneet päästä eroon adekvaattisuus- ja kestävyysparista ja ovat antaneet etuuksia pikemminkin niille, joiden tulotaso on ollut alhainen työelämässä. Ja jos katsotaan OECD-maita näin kaiken kaikkiaan, niin Euroopan unionin jäsenvaltioista Tsekki, Hollanti, niillä on kaikkein alhaisin eh, eh, eläkeikäisten köyhyystaso, eli alle 4 prosenttia on tämä köyhyystaso, mutta on myös sellaisia maita, joissa kulutetaan vähän eläkkeisiin. Tsekissä 70 prosenttia BKTstä, Hollannissa, Kanadassa, USA, Uudessa Seelannissa 40 prosenttia, 4-5 prosenttia BKTstä, joissain 9 prosenttia. Eli <clears throat> vertailujen tekeminen on vaikeaa. Haluaisin kuitenkin, että lisättäisiin tänne toinen kysymys, koska täällä oli kysymys siitä, että mikä, miten riittävyys määritetään. Tulisi myös kysyä, miten voidaan määrittää kestävyys, koska nämä, nämä asiat tarkoittavat eri asioita eri ihmisille. Ja jälleen kerran, tämä on aika tällainen ö, lipevä maa, liukas maaperä joissain maissa tehdään eri vali, erilaisia valintoja. Joissain halutaan suuremmat, ero, öö, suuremmat eläkkeet, maksetaan enemmän veroja. Joissain maissa taas ollaan vähän eri mieltä asiasta, joten tässä on koko joukko öö, erilaisia näkemyksiä. Öö, Fisherin esityksestä kävi ilmi, että tulevien etuuksien leikkauksilla tulee olemaan kyllä suuri osa siinä, miten kestävyyttä jaetaan tulevaisuudessa. Ja tässä kohtaa palataan taas tähän riittävyyskysymykseen. Jos katsotaan jopa 30 vuotta sitten peräisin olevia, olevia tietoja, niin vanhuuden köyhyystasot ovat olleet erittäin korkeita ja se, että olemme py- py- päässeet siitä eroon, niin on yksi sosiaalipolitiikan suuri edistysaskel. Ennen kävi niin, että jos oli vanha, oli melkein eittämättä myöskin köyhä. Näin ei enää ole. <clears throat> Mutta näin saattaisi tapahtua tulevaisuudessa. Asiakirjassa keskustellaan myös paljon eläköitymisikiä nostaa. Minun mielestäni se olisi ehkä vähiten tuskallinen tapa sopeutua eliniän, korkeampaan elin, odotteeseen. Itse asiassa 19 jäsenvaltiosta eläkeiät laskivat aina vuoteen 90-lukuun saakka 99, miehillä 62,5 vuotta, naisilla 60,8. Hmm. Sen jälkeen eläkeijät ovat nousseet hiukan, mutta edell- sama, samanaikaisesti monissa maissa on jo säädetty lakeja korkeimmista iistä. 64 ää, tulee olemaan eläkeikä monissa jäsenvaltioissa vuonna 2025. Mutta jopa nämä, tämäkään ei, mutta tämäkään ei vielä riitä, jos halutaan tasapainottaa ää, tilanne ottaen huomioon se, että elinjän odote tulee olemaan suurempi. Miehet tulevat, tulevat elämään Siis heillä tulee olemaan kaksi vuotta pidempi eläkeaika vuoteen 2025 ja naisilla yksi ja puoli. Eli <clears throat> Tsekissä ja Tanskassa esimerkiksi eläköitymisiän nousu on tasapainottanut tilannetta. Italiassa taas on tapahtunut lievää taantumaa. Mutta missään maassa, jos vaikka eläköitymisikä on nostettukin, niin se ei vielä vastaa sitä, kuinka pitkän ihmiset tulevat elämään. Tietyissä, tietyt maat ovat valinneet sen, että eläkeetuudet indeksoidaan automaattisesti elinjään odotteeseen. Muun muassa Suomi, Italia, Puola, Portugali ovat tällaisia maita – myös Saksassa, Unkarissa, Ruotsissa ja Slovakin, Slovakian tasavallassa. Eli johtopäätös. Onnittelen Fisherin tiimiä erinomaisesta asiakirjasta ja odotan mielenkiinnolla sitä, miten eri sidosryhmät, jotka ovat mukana tässä harjoitteessa, tulevat vastaamaan. Ja OECDkin varmasti voi, tulla, tule, voi olla mukana analyyttisessä työssä jatkossa. Kiitoksia. Kiitoksia näistä esityksistä. Erittäin kattavia. Nyt aloitamme keskustelun ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijällemme, edustaja Omenroitteen. Vaikka täällä esityslistassa tämä asia ei tullut tällä tavoin esiin, me emme vielä ole päättäneet talous- ja raha-asiainvaliokunnan kanssa käymämme konfliktia. Haluan muistuttaa kuitenkin, että me haluamme olla vastuuvaliokunta tässä asiassa ja minä toivon, että näin käy. Edustaja Omeroiten ja Grostet hänen jälkeensä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin olisi erittäin hyvä, jos ähm, voisitte äh, tässä asiassa toimia tällä tavoin. Se on sosiaalinen kysymys ja se on meidän valiokuntamme heiniä. Minä luotan teihin täysin tässä. Jos talous- ja rahasiavaliokunta antaa lausuntonsa, eihän siinä mitään ongelmaa ole. Minun mielestäni mm, joka tapauksessa yhteistyötä tehdään. Mutta sitten toinen huomioni. Niin Tämä eläkekysymys on erittäin laaja. Ja minun mielestäni eh, tässä pitäisi käyttää hiukan enemmän aikaa, jotta voisimme käsitellä asiaa mahdollisimman laajalti. Eh, Euroopassa on niin paljon eli, e, eroja tässä asiassa ja tosiaankin eh, minä aion yrittää tehdä laajaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa ja kutsuisin äh, tänne myös ihmisiä, joilla on hyvin erityisiä näkökulmia tähän asiaan. Ja sitten myöhemmin äh, ei, ei ole äh, hyvä, että ajatukset herättävät enemmän sekannusta kuin selkeyttä Niinpä olisi hyvä, että meillä selittyisi selkeä kanta tässä kysymyksessä. Tietenkin eläkekysymys on, sillä on budjettiulottuvuus sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ja sillä on myös talousnäkökohtia koskeva ulottuvuus. Pitää toimia niin, että eläkkeet ovat riittävät ja ihmiset voivat elää myös eläkkeellä Tämä on äh, koko yhteiskuntaa koskeva ongelma. Ei saa tehdä tätä uudistusta myöskään nuorempien sukupolvien kustannuksella. Romaniassa, Bulgariassa esimerkiksi on pian, tarvitaan pian jokaista eläkeläistä kohti kaksi ihmistä työelämään. Nyt tämä työssä käyvä sukupolvi. Meidän pitää myös miettiä tulevaisuutta ja samoin meidän. Kun katsotaan väestön ikääntymistä, niin pitää katsoa, miten voidaan toimia niin, että tulevaisuudessa voidaan eläkeilläkin elää Tämä on sosiaalinen näkökohta ja sitten vielä budjettinäkökohdasta seuraavaksi, sen jälkeen rahaulottuvuudesta. Pitääkö Euroopan äh, huolehtia eläkekysymyksistä? Minun mielestäni kyllä, koska me haluamme, että eurooppalaisten liikkuvuus kasvaa edelleen äh, näin äh, ihmiset, jotka äh, opiskelevat tietyssä maassa, tekevät töitä tietyssä toisessa maassa. Äh, niinpä meidän täytyy miettiä eläkekysymyksiä, tavallisia eläkkeitä, mutta on myös ähm, yksityisiä eläkeratkaisuja ja meidän täytyy saada aikaan vähintäänkin vähimmäiskoordinointia eläkekysymyksissä. Meidän pitäisi suosia liikkuvuutta kyse ei kuitenkaan ole pelkästään liikkuvuudesta, vaan pitäisi hyötyä siitä, mitä on saatu eläkerahastoihin toisessa maassa kassaan, koska tämä on ikään kuin viivästettyä palkkaa. Ja tältä pohjalta meillä täytyy olla selkeät näkemykset. Eläkkeiden siirrettävyys, tietyt minimiehdot, eh, henkilöt, jotka elävät toisessa maassa, eli liikkuvuuskysymys. Nämä ovat sosiaalisia eh, ja liikkuvuusongelmia, mutta myöskin budjettiongelmia, koska eh, mm, meidän täytyy miettiä, että meillä on tietyt jakosuhteet, jakojärjestelmät eh, ja niiden pohjalta eh, eläkkeet eivät välttämättä koskaan ole riittäviä. Ja eh, tällä on tietenkin vaikutuksia myös rahapolitiikkaan. Loppujen lopuksi euroa mennään kaikissa Euroopan maissa ja täytyy nyt katsoa vaikkapa Kreikan keskustelua Tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi e- Euroopassa yhtenäinen eläkeikä, mutta tarvitaan tiettyjä standardeja, yhteisiä säännöksiä ja miten voidaan määritellä jotenkin yhteisellä tavalla eläkejärjestelmät. Me olemme, totesimme, että vuonna 2011 eh, saadaan enemmän vaikutuksia eh, tähän järjestelmään eh, Eurooppa-tasolla. On tärkeää, että asiaa käsitellään työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunnassa, eikä asia ole kysymys, niin yksinkertainen kysymys, että se olisi vain kansallinen kysymys. Kansallinen ulottuvuus on menettänyt merkityksensä ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Minä pyrin esittämään mahdollisimman hyvän mietinnön. Kiitoksia. Kasteksi sitten Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin toivon, että tämä valiokunta on toimivaltainen valiokunta, koska meillä ehkä on hiukan humaanimpi lähestymistapa äh, eläkeasioihin, eikä ainoastaan äh, taloudellinen, kirjanpidollinen, kuten Ekon valiokunnassa voisi olla. Mehän äh, edu, esitämme muutamia kysymyksiä komissiolle, jotka liittyvät ainoastaan matemaattisiin ja statistisiin asioihin. Tämä on aika rajallista. Ja näin tehdessään komissio esittää tällaisia matemaattisia ennusteita, ikään kuin ne olisivat tulevaisuuden ennusteita. Jos tänään, tänä päivänä sanotaan, mikä tulee olemaan huoltosuhde vuonna 2060, niin sehän perustuu vain täysin umpimähkäiseen ennusteeseen, mistä me tiedämme, mikä on aktiivisen työ, työtä tekevän väestön osuus vuonna 2060. Tulevina vuosina vasta nähdään, kuinka esimerkiksi syntyvyys, millaiseksi syntyvyys sukeutuu. Tällä hetkellä syntyvyys on laskussa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä emme voi vielä sanoa, että onko kyse kestävästä laskusta vai onko tässä vain viivettä ensimmäis saadaanko sielläkin ensimmäinen lapsi myöhemmin, kuten Ranskassa on viime aikoina ollut. Joten se, että koko tämä järjestelmä ja kaikki päätelmät perustetaan tämänkaltaisiin ennusteisiin, niin kyllä täytyy olla kielikeskellä suuta tässä. Sama liittyy huoltosuhteeseen ja työllisy, työli, työtä tekevien ja työtä tekemättömien suhteeseen. Jos ajatellaan vaikkapa työllisyys- ja työttömyyssuhteita, jos ajatellaan tämänhetkistä työ, tämänhetkisiä työttömyyslukuja, niin voidaan todeta, että kun ajatellaan vaikka nuorten naisten ja vanhojen ihmisten työllisyyslukuja, niin täytyy sen mukaan saada aikaan sellainen eläköitymisskenaario, joka lähtee täystyöllisyydestä. Mutta jos ajatellaan sitä, että eläkkeiden, luku, eläkkeiden määrä perustettaisiin ainoastaan palk, palkkoihin, niin silloin unohdetaan kokonaan se, että eläkkeitä voitaisiin rahoittaa muistakin lähteistä kuin vain ö, työeläkkeen pidätyksistä. Voi olla, että vuonna 2060 eläkemaksut koostuivat osittain vaurauden lisäarvosta. Tämä ei tule ollenkaan ilmi vihreästä kirjasta. haluan siis kritisoida sitä, että vain perustetaan kaikki tämä elinajan odotteeseen. Komissiohan on eri raporteissa kiinnittänyt huomiota siihen, että meidän tulisi myös ottaa huomioon muut asiat kuin elinjän odote – tulisi omaksua globaalimpi e, lähestymistapa niin sanottuun aktiiviseen työelämään. Eli e, siihen, kuinka pitkään tehdään työtä, ei pitäisi olla mitään takarajaa siihen, koska työnteko lopetetaan. Komission tulisi tehdä myös ennustuksia, e, jotka perustuvat aivan uudenlaiseen työelämään, aktiiviseen elämään, ottaa huomioon joustoturvakysymykset. Miten eläke otetaan, eläköityminen otetaan huomioon ja eläkkeiden määrä otetaan huomioon, kun ihmiset esimerkiksi kouluttautuvat eli koko elinikänsä, tekevät välillä työtä aktiivisesti, välillä opiskelevat. Miten nämä henkilöt voivat rahoittaa eläkkeensä ja miten voivat laskea eläkkeensä lopuksi. Ja sitten vielä tästä eliniän odotteesta sen verran, että tämä on kysymys, joka usein hämmästyttää minua. Yleensä lähdetään siitä, että elinikä noin vain automaattisesti ja eittämättömästi nousee – halua, meidän tulisi hiukan hienosäätää näkemyksiämme, jotka liittyvät tähän asiaan. Kenen eliniästä puhutaan? Miten elinikä vaihtelee esimerkiksi työn raskauden perusteella? Tai minkälaisia ovat ne työt, jotka vähentävät elinikää? Millainen on elinikä vaikkapa sellaiselle henkilölle, joka lopettaa työnteon 60-vuotiaana? Entäpä sellaiselle, joka lopettaa työnteon 65-vuotiaana? Taikka tekee työtä vaikkapa 7, 67-vuotiaaksi? Mehän tiedämme, että se työ, jota tehdään 50- ja 65-vuotiaan, nah, niin se on paljon raskaampaa kuin se työ, jota tehdään 25 ja 30 iän välillä. Eli meidän tulisi hiukan hieno säätää näitä lähestymistapoja niin, tapoja ennen kuin voimme tehdä realistisia ehdotuksia. Merci. Madame Turunen, puis Monsieur Koferati. Turunen ja sen jälkeen Koferati. Thank you. Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoista oli lukea tätä vihreää kirjaa komissiolta – ja siinä tosiaan otetaan monia relevantteja, tärkeitä kysymyksiä esiin ajatellen tulevaisuutta. E, aivan kuten esittelijä juuri sanoi, minunkin mielestäni täällä on paljonkin yhteisiä etuja, e, joita pitäisi hoidella Eurooppa-tasolla. E, tässä pyrkimyksenä on määritellä Euroopan unionin rooli ajatellen tätä aihetta osaamista ja sitä lisäarvoa, jonka EU voi tuoda eläkekysymyksiin, niin että eh, taataan liikkuvuus, joustavuus ja kansalliset järjestelmät. Meidän eh, pitää katsoa, ettei mitään toimivaa tuhota tässä. Eh, toiseksi vihreällä kirjalla Vihreässä kirjassa on hyviä näkökohtia, eh, kestävyys ja riittävyys. Eh, se ei kuitenkaan riittävästi tutki parempaa eh, työympäristöä, työn jakoa, minkälaisia vaikutuksia niillä on, koska me emme tutki, mitä se tarkoittaisi tulevalle vaurauden rahoitukselle. Sitä pitäisi tarkastella myös tässä vihreässä kirjassa. Ja sitten joustava eläköityminen ja yksilöllinen lähestymistapa ihmisten tilanteisiin, se olisi erittäin tärkeää myös, koska voi olla, että tekee töitä koko ikänsä ja on lopussa 55-vuotiaana tai sitten jatkaa 75-vuotiaaksi riippuen yksilöllisestä tilanteesta ja työstä, jota tekee. Minun kysymykseni komissiolle on, Miten näette parlamentin roolin, äh, kun olette laittanut tämän äh, määräajan näin aikaiseksi. Äh, tämä on niin tärkeä aihe, että minun mielestäni olisi hyödyksi viettää enemmän yhdessä aikaa tämän asian parissa. Ja esittelijälle olisi mielenkiintoista tutkia tätä aihetta, koska toimivaltuudet ovat hyvin kansallisperusteiset. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä myös kansallisten parlamenttien kanssa tässä asiassa. Ja se olisi Lissabonin sopimuksen mukaista niin, että parlamentit lähentyisivät toisiaan. Me voisimme näin toimia työllisyysvaliokuntana. Odotan kovasti keskusteluja ehdottomasti tärkeää ajatellen tulevaa taloutta ja sosiaalista läheisyyttä. Edustaja Koferati ja Ori seuraavaksi. Grazie Presidente. Io credo sia molto importante affrontare. Kiitos puheenjohtaja. Pidän hyvin tärkeänä, että saadaan eläkeasioista vihreä kirja. Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä ja hankalimmista kysymyksistä, joita joudumme käsittelemään nyt ja tulevaisuudessa. Ongelman lähestyminen oikealla tapaa on hankalaa, koska tilanteet eroavat niin pitkälti jäsenvaltiosta toiseen. Tämä kaikki perustuu tietenkin historiaan siihen, minkälainen sosiaalinenkin, sosiaalipoliittinen historia jäsenvaltioissa on. Kyse on siis siitä, miten eläkejärjestelmät ovat kehittyneet eri jäsenvaltioissa. Tulevaisuudessa nämä järjestelmät lähentymät varmasti toisiaan. Tämä on välttämätöntä, mutta objektiivisesti katsottuna melko hankalaa, ja siksi pidän aivan oikeutettuna sitä, että komissio pyrkyy huolehtimaan huolehtimaan riittävästä ja ke- riittävyydestä ja kestävyydestä. Liian usein näitä asioita katsotaan ihan erillisinä ja tämä johtaa epätasapainoiseen lopputulokseen, kun ajatellaan toisaalta julkisia sosiaalimenoja ja toisaalta muita tekijöitä. Tämä on ristiriita, joka on hankalasti ratkaistavissa. Ei ole mitään sattumaa se, että komissio nyt aluksi vain muotoilee kysymyksiä ja haluaa sitten hakea vastauksia näihin kysymyksiin. Minä haluaisin nyt ottaisin muutaman esimerkin. Kun työllisyydestä puhutaan, niin työllisyysindikaattorit vaihtelevat hyvin pitkälti, hyvin nopeasti. Olemme nyt hyvin pahassa talouskriisissä. Ja tämä ongelma on siksi nyt akuutimpi kuin muutama vuosi sitten. Toisaalta suurempi elinajan odote, tämä johtaa epätasapainoon siinä, minkälaisia maksuja on tehnyt työelämänsä aikana. Ja miten paljon maksuja halutaan hyödyntää eläkkeellä oloaikana. Uskoakseni ei pitäisi vetää mitään liian tiukkoja loppupäätelmiä tästä, vaan pitäisi jättää jotain joustavuuttakin sinne järjestelmään. Yksi tärkeä seikka on otettava tässä huomioon nimittäin pimeästi tehtävä työ, joka ja kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle. Pimeästi tehtävä työ lisääntyy jatkuvasti, esiintyy eri tavoin eri jäsenvaltioissa, mutta vaikutukset ovat aina kielteiset ja ainakin tarvitsisimme tässä tarkempia lukuja. Samalla pitäisin tärkeänä sitä, ettei ajatella ainoastaan mitä vaikutuksia korkeamman Eli elinäinen odotteella on, vaan pitäisi katsoa sitä, miten paljon menoja syntyy siitä, että halutaan huolehtia työllisyydestä. Nyt on siirrytty pitkälti rahastoivan eläkejärjestelmän suuntaan, mutta jos tulevaisuudessa – ollaan riippuvaisia tällaisesta järjestelmästä, pitää myöskin ymmärtää se, että julkiset eläkejärjestelmät eivät voi ottaa riittävästi huomioon juuri tuota riittävyyttä. Me tarvitsemme julkisen tahon lisäksi yksityistä eläkejärjestelmää, siis niin, että säästetään osa palkasta tiettyjen sopimusten mukaan palkasta tietty osuus talletetaan. Ja sitten mahdollisesti kolmas pilari tähän mukaan, vielä nimittäin aivan täysin yksityinen eläkejärjestelmä. Jos joku henkilökohtaisesti haluaa siis lisäeläkkeen. Ja esimerkiksi verokannustimin voitaisiin tukea tällaista yksityistä eläkesäästämistä. Kyllä hallitusten puolelta tällainen tukeminen olisi mahdollista. Liikkuvuudesta vielä, siitä on jo puhuttukin tänään, mutta liikkuvuus näyttää tänään jo erilaiselta kuin muutama vuosi sitten. Kyse ei ole enää vain eurooppalaisten kansalaisten liikkuvuudesta, vaan yhä enemmän liikkuvat myös kolmansien maiden kansalaiset EUn alueella. Ihmiset, jotka tekevät EUn alueella työtä ja sitten palaavat alkuperän maihinsa ja haluavat saada eläkkeensä niin, että voidaan huolehtia tulevasta eläkkeestä – kotimaassa. Jos väestökehitys ei muutu, niin 20-30 vuoden kuluttua nähdään selkeitä vaikutuksia. Meidän pitää tässä pohtia niiden ihmisten vaikutuksia, jotka ovat olleet mukana rahoittamassa eläkejärjestelmiä. Kyse on osittain sellaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat vasta 20-30 vuoden kuluttua – juuri väestökehityksen ongelmiin on tullut avuksi siirtolaiset, jotka eivät ehkä aina halua eläkepäiviä jättää Euroopan unionissa ja silloin otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt maksut. Kiitoksia seuraavaksi. Herra Ori. Okei. Okay. Kysymys sitten. Igen, kysymys sitten elnök asszony. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on paljon ajattelemisen aihetta tässä vihreässä kirjassa, mutta aivan epäilemättä sekä nämä kysymykset että ehdotukset johtavat eteenpäin. Minun mielestäni on huomionarvoista se, että e, tietynlainen kirjanpitäjän näkökulma tulee esiin tästä vihreästä kirjasta. Siinä perustetaan tieto e, lähinnä eurooppalaisiin perinteisiin ja Bismarckin tai e, latinalaiseen järjestelmään tai näiden järjestelmien yhdistelmään. Kun Meillä on kilpailijoita globaalisti, joilla on erilaisia lähestymistapoja, joiden avulla, avulla voidaan miettiä tätä asiaa eteläamerikkalainen, aasialainen, yhdysvaltalainen järjestelmä. Me voisimme suhtautua tähän asiaan paljon luovemmin, yhdistää erilaisia lähestymistapoja ajatellen sekä kysymyksiä että ehdotuksia. Nyt on muitakin vaihtoehtoja olemassa. Yhteisrahoitus, ulottuvuus. Jos katsotaan nyt niitä, jotka maksavat eläkemaksunsa, jotka tekevät laillisesti töitä ja maksavat todellakin nämä maksut. Kun taas mietitään tiettyjä Euroopan maita, joissa on hyvin alhainen työllisyysaste, niin tämä logiikka on kyseenalainen. Jos me sitten katsomme harmaata työvoimaa ja sitä, miten paljon sitä on Euroopan unionissa – täytyy katsoa, että kyseessä ei ole ainoastaan nämä eh, demografinen prosessi, vaan yhä enemmän on sellaisia, jotka maksavat hyvin pieniä maksuja, pieniä osuuksia ajatellen julkista kulutusta ja eh, etuja, jotka liittyvät myös eläkejärjestelmiin. Minun, minun mielestäni tässä kyse on siitä, että onko tämä ainut lähestymistapa. Äh, pitäisikö meidän äh, nostaa äh, eläkeytymisikää tai sitten eläkemaksuja? Tällainen kirjanpito lähestymistapa ei ota huomioon sosiaalisia riskejä silloin, kun muutetaan eläkejärjestelmiä tai perustetaan sellaisia – Ranskassa oli tässä valtavia mielenosoituksia myös Euro- muissa Euroopan maissa. Meidän täytyy kohdata se tosiasia, että kun halutaan uudistaa tiettyjä näkökohtia järjestelmissä, niin mm, sitä vastustetaan valtavasti yhteiskunnassa. Minä olenkin tyytyväinen näihin esityksiin, joissa sanotaan, että nyt on aika soittaa kelloja ja järjestää suuri konferenssi, jossa keskus, sen rinnalla, että keskustellaan ilmastokysymyksistä. Siinä olisivat kaikki sidosryhmät läsnä ja pitää huomata, että tämä ei ole kestävä tilanne, mutta nyt, lähes, nyt eri näkökannat ovat hyvin kaukana toisistaan, samoin kuin järjestelmät. Toinen ajankohtainen kysymys on se, että on noin 14 Euroopan jäsenvaltiota, jotka keskustelevat budjettivajeista ja vaikutuksista eläkejärjestelmiin Nyt ehtona sille, että uudet jäsenmaat pääsivät mukaan EU-hun, oli se, että piti uudistaa eläkejärjestelmät, piti ottaa käyttöön eläkejärjestelmät. Ja tämä niin sanottu pay as you go johtanut suhteettomiin maksuosuuksiin niiden maiden kesken, jotka käyttävät erilaista järjestelmää. Tämä keskustelu on hyvinkin paljon tapetilla tällä hetkellä ja tässä kriisi saattaa vielä vähentää että Mitä tulee eläköitymisikään, EPPn eh, e eh, ohjelmassa puhutaan eh, joustavasta eläkeiästä. Ja kun verrataan nyt järjestelmiä, pitäisikö valita, että saako korkeamman eläkkeen ja eläköityä myöhemmin tai sitten eläköityä aikaisemmin ja saa matalamman eläkkeen jälkeen. Sitten perhepolitiikka ja muut vastaavat politiikan alat, jotka saattavat vaikuttaa näiden järjestelmien tehokkuuteen. Niitä ei myöskään mainittu, joten minun nähdäkseni tässä on paljon avoimia kysymyksiä ja lisää tulee vielä keskustelun aikana. Ja tulee lisäkysymyksiä sen lisäksi, mitä komissio on jo esittänyt, joten minä tukisin sitä, mitä parlamentti on jo sanonut. Sosiaaliset kuulemiset, joita käydään ja niitä käydään 15.11. saakka, mutta me tarvitsemme pidemmän, pidemmän ajan, aikajakson ja me haluaisimme EPPssä keskustella tästä asiasta eh, joulukuun alussa eh, kuulemistilaisuudessa. Ja me haluaisimme ehdottaa eh, sekä meille itsellemme että valiokunnalle, että pidennettäisiin määräaikoja, jotta me voisimme laajentaa hiukan myös kuulemisen, kuulemisia. Osallistumme hyvin aktiivisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Jeslo Jetska ja Terva Kunz. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen myöskin optimisti, joten mielestäni meidän valiokuntamme nimenomaan varmasti tulee olemaan mm, johtoasemassa, kun käymme keskustelua vihreästä kirjasta. Mitä vihreän kirjan tulee? Kun puhumme väestön ikääntymisestä, niin emme samanaikaisesti kuitenkaan puhu syntyvyyden romahtamisesta. Kuitenkin vaikuttaisi siltä, että jos halutaan hyvä eläkejärjestelmä, niin sen pitää Ähm, perustua tulon jakautumiseen, mutta jos äh, syntyvyys romahtaa, niin minkäs teet? Sitten kun puhutaan työllistettävyydestä, mielestäni äh, vihreässä kirjassa puhutaan paljon muun muassa sukupuolten epätasa-arvo-ongelmasta ja siitä, äh, miten ne henkilöt saavat eläkeoikeuksia, jotka rajoittavat ammatillista työntekoaan omistautuakseen perheelleen. Sitä paitsi minun mielestäni on epäreilua se, että naisten eläkkeet ovat usein paljon alhaisemmat, koska naiset jossain vaiheessa päättävät keskeyttää työntekemisen kasvattaakseen lapsiaan. Tämä, tätä probleemaa tulisi vielä pohtia. Toinen seikka, joka minua huolestuttaa, liittyy tähän eläkkeiden riittävyyteen. Minulla on sellainen vaikutelma, että me emme oikeastaan enää puhu käytänteistä, emme enää puhu ö, niistä saavutetuista eduista, joita työelämän mittaan todella on saatu. Ja ihan viimeiseksi olisi omaksuttu vaikuttava sellainen metodologia, joka on kaikissa jäsenvaltioissa sama, niin että voimme tehdä objektiivista vertailua ja arvioida objektiivisesti eri jäsenvaltioiden eläkejärjestelmiä. Ja tämän tulee koskea kaiken ikäisiä ihmisiä, myös ne ihmiset täytyy ottaa huomioon, jotka vasta ovat aloittelemassa työuraansa. Täytyy myös pohtia Euroopan unionin sanktioita, joita langetetaan niille maille, jotka tekevät eläkejärjestelmän uudistuksia siten, että vain syventävät budjettivajetta. Kyllä eläkejärjestelmän uudistamisen tulisi myötävaikuttaa siihen, että julkinen vaje pikemminkin kutistuisi. Euroopan instituutioiden tulisi langettaa sanktioita, jos reformia ei tehdä tällä tavalla. Markin seuraavaksi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azt gondolom, hogy itt sok-sok időre van még szükség, amíg egy olyan árnyalt ki. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minustakin tarvitsemme paljon aikaa, jotta voimme saada selkeän käsityksen tilanteesta ennen kuin päätöksiä teemme. Asiakirja on hyvä, siinä on paljon asiaa, jotain on ehkä jäänyt myös pois. Uskoakseni kaikki pyrkivät keskittymään siihen, että saadaan kunnollinen tasapaino, voidaan muotoilla huolon aiheet. Kriisin keskellä mielestäni on hyvin vaikea ylläpitää eläkejärjestelmää. On hyvin vaikea silloin tehdä sopivia päätöksiä. Useat ovat nyt varoitelleet tulevista päätöksistä. Eläkejärjestelmien pitäisi olla luotettavia ja vakaita. Ihmisten pitäisi myös olla valmiita maksamaan omat osuutensa. Nyt olisi tärkeää keskittyä solidaarisuuteen, eli sukupolvien välillä. Liian usein keskitymme ratkaisuihin, jossa ei muisteta vapaaehtoisia eläkejärjestelmiä. Niiden muistaminen olisi tärkeää. Tärkeää on saada tasapainoa sukupolvien välille. Lisäksi on löydettävä tasapaino työtä tekevien ja eläkeläisten välille. Toinen tärkeä ongelma on se, että meidän on pyrittävä kohesion yhteiskunnassa. Tärkeää on keskity, keskittyä myös erilaisiin riskeihin, ei ainoastaan ikääntyvien osalta. Usein puhutaan eläkeiän korotuksista, mutta tiedämme myös, että meidän pitää keskittyä muihinkin ongelmiin, ei ainoastaan terveyskysymyksiin, vaan ongelmiin, jotka liittyvät siihen, miten saa pidettyä työpaikastaan kiinni. Toinen tärkeä ala tiedonsaanti. Meidän on huolehdittava siitä, että tiedotetaan kaikille. Meidän on luotava keskus, joka tarjoaa tarvittavaa tietoa. Me olemme hyvin kaukana harmonisoidusta eurooppalaisesta eläkejärjestelmästä. On hyvin tärkeää huolehtia valvonnasta ja koordinoinnista jäsenvaltioiden kesken. Näin Rova Harkin ja sitten herra Kaslan. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, koska aika paljon nämä puheenvuoroja on ollut. Minun mielestäni tällä valiokunnalla pitää olla vastuuasema tässä, koska kyse on sosiaalisista kysymyksistä, jotka ovat hyvin tärkeitä ja niin kuin sanottiin, eläkkeet ovat eläkkeitä. Meidän täytyy katsoa sitä tästä näkökulmasta. Esittelijä sanoi, että hän toivoi, että meillä olisi yhtenäinen linja tässä. Se ei ole helppoa, koska tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Me katsomme EUn roolia tässä ja monet ovat puhuneet liikkuvuudesta ja siirrettävyydestä. Näin tietenkin on, mutta myös ehkäpä tässä tulee kysymykseen myös eh, valuutan eh, vakauskysymykset, mutta minun mielestäni eh, tässä väestölliset haasteet ovat juuri näitä uusia ongelmia. On monia syitä sanoa, että EUlla on merkittävä rooli meidän täytyy miettiä myös EUn lisäarvoa silloin, kun kyse on innovatiivisesta ajattelusta. Minä luin vihreän kirjan ja siihen tuli, siitä tuli pari asiaa mieleen, miten voisimme parlamenttina vastata ja miten suuri yleisö tai kansalaiset vastaavat kuulemiseen nyt tämä on erittäin hyvin kirjoitettu, siinä on selkeät kysymykset, mutta minua kuitenkin yllätti se, että kansalaisille ja kansalaisjärjestöille tämä saattaa olla hyvinkin vastenmielinen nyt asiantuntemusta tarvitaan. Ilman sitä ei vastauksia tälle tähän paperiin synny, joten siinä mielessä olen samaa mieltä puhu, muiden puhujien kanssa äh, siitä, että tarvitaan pidempi aikajakso. En puhu ainoastaan kansalaisjärjestöistä, vaan myös meistä muista. Äh, sitten kestävyydestä. Yksi äh, tärkeä kysymys, jota ei vielä ole käsitelty, on se, että saatetaan joutua tilanteeseen, että kyse on äh, paljolti enemmänkin äh, epävirallisesta äh, hoidosta ja meidän täytyy katsoa myös sitä, että tällaista epävirallista omaishoitoa ja sellaiset, jotka ovat omaishoitajia, heidän pitää käyttää työaikaansa tähän, eivätkä he tällä tavoin voi omaa eläkettä, eläkettään rakentaa. Eli he saavat vähemmän palkkaa ja loppujen lopuksi vähemmän eläkettä. Mm, nyt pitäisi tukea omaishoitajia, jotta he voivat myös edesauttaa kestävän eläkejärjestelmän kehittämisessä. Hyvin mielenkiintoista, kun puhuttiin tässä uudelleen jako näkökohdista eläkkeissä, niin se kyllä herättää paljon keskustelua ja mielenkiinnolla lähden siihenkin mukaan. Ja sitten lopuksi komissiossa puhuttiin tästä vakavaraisuusdirektiivistä ja tämä on sellainen alue, jossa me voisimme esittää eh, suosituksia. Ja sitten eh, Rauri puhui siitä, että eh, miten vaikeaa on nostaa eläkeikää. Ja Irlannissa tämä on asia, joka vei ihmiset kaduille kymmenin tuhansin heti kun ehdotettiin, että puhutaan eläkeikään vanhuseläkkeeseen. Ei se ole ainoastaan Ranskassa se tilanne tällainen, vaan kaikkialla. Ja sitten kysymyksessä 12 puhutaan tie, tiedottamisesta eläkepaketeissa ja minä en tiedä tähän kysymykseen vastausta. Sanoisin, että totta kai näin on, mutta haluaisin kuulla komission näkökulman. Ja sitten herra Kestler. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte meinen Vor- Kiitos paljon. Haluaisin sanoa, että eläkekysymys varmasti kuuluu meidän valtiokuntaamme. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että meidän valiokuntamme tulisi vastuuvaliokuntana toimia. Toivon, että saamme tämän kysymyksen meille. Pari kysymystä, josta keskustellaan varmasti paljon, ei täällä valiokunnassa, vaan, vaan muullakin parlamentissa ja muissa valiokunnissa. Ensinnäkin varmasti kysymys, joka on meille hankala, eli niin missä meidän vastuumme alkaa, toimivaltamme alkaa, mihin se päätyy. Tämä on keskeinen kysymys varmasti kollegoiden kanssa myös, varmasti kautta puolueen rajojen. Tämä on varmasti kysymys, johon voimme valmistautua. Pidän tärkeänä sitä, jota täällä muutkin esittivät, että kysymykset, jotka ovat vähän – harmaata alaa. Pimeästi tehtävä työ varmasti on ongelma kaikissa jäsenvaltioissa, eikä riittävästi varmaankaan ole yksimielisyyttä siitä, miten tässä tulisi toimia. Myöskin eri järjestelmien yhdistäminen, julkinen eläkejärjestelmä omassa maassani on työntekijöiden rahoittama. Tietenkin pitää pohtia myöskin sitä, mitä tehdään – niille eläkkeille, jotka eivät ole tällä tavalla maksettuja työntekijän toimesta. Varmasti jäsenvaltioissa on kerättävä tietoa tästä. Nuorempana palkansaajana, että minäkin olin vähän aikaa sitten vielä, voiko tulevaisuudessa ajatella, että minä saan otettua mukaan eläkkeen aikaisemmasta työstä, kun saan uuden työpaikan toisaalla. Siksi kiitos komission puheenvuorosta tässä. Tässä ei ole varmaankaan konsensusta. Meidän pitää aktiivisesti pyrkiä konsensuksen suuntaan. Me haluamme lisää joustavuutta jatkuvasti. Puhumme siitä, jos ajatellaan nyt nuoria, jotka saavat opiskelut päätökseen – ja sitten saadaan kahden vuoden työsopimus ensin ja sitten siirrytään eteenpäin. On tärkeää, että nämäkin kysymykset otetaan eläkekeskustelussa esiin. Lopuksi hyvin tärkeä seikka, joka liittyy nykytilaan. Työntekijät toisaalta, palkansaajat siis toisaalta, eläkkeensaajat. Tuo suhde nopeasti muuttuu epätasapainoiseksi, joten tärkeää on se, että yksityinen eläkejärjestelmä ja vanhusten hoito otetaan huomioon tässä julkisen lisäksi tietyssä tasapainossa. Ja selkeästi voidaan sanoa, että kolme pilariahan täällä aikaisempi puhuja sanoi, että on siis selkeästi kolme pilaria – No selvitetään yksityiskohtaisesti jäsenvaltiossa, mitkä nämä ovat. Mutta ensin varmasti meidän valiokunnassamme ja mietinnössämme otamme nämä seikat esiin. Odotan mielenkiinnolla keskusteluita näitä aloilta. Vielä äh, Rauha äh, pyysi äh, puheenvuoroa, mutta lyhyesti, koska me olemme menneet jo 15 minuutilla yli meidän aikataulumme tässä asiassa.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 Minun mielestäni tämä keskustelu, jota nyt on käyty, osoittaa, että täytyy olla hyvin laaja näkökulma. Kyse on työllisyys-, sosiaali- ja talouskysymyksistä. On aivan selvää, että meidän valiokuntamme on tässä vastuuvaliokuntana. Toiseksi sitten vihreä kirja on erittäin laaja, mielenkiintoinen tekstipaketti. Tässä on aikatauluongelma kuitenkin, koska meillä ei ole paljonkaan aikaa tämän asian käsittelyyn eikä vastata näihin kysymyksiin ja jopa meidän on vaikea käyttää paljon paljon aikaa näihin kysymyksiin, enkä halua toistaa enää sitä, mitä kollegat sanoivat tässä, varsinkin Rakoferati, mutta meillä on tässä merkittäviä haasteita ja pitää ymmärtää sekin, että kaikki eläkejärjestelmät aivan yleisesti ottaen niissä on tietty jakojärjestelmä ja pääoma järjestelmä. Ja tällaisena kriisin aikana on selvästi, aivan selvästi nähdään, että mennään huonompaan suuntaan. Nyt prekariaatti eh, on tässä eh, kärsinyt, mutta kyse on myös eh, saatavuudesta ja pitää ottaa huomioon myös sukupolvinäkökohdat. Me tarvitsemme hyvinvointijärjestelmän, joka on mahdollisimman joustava, koska työmarkkinat ovat joustavat ja eh, myös eläkejärjestelmän pitää tämä asia ottaa huomioon. Täällä puhuttiin jo naisista. Me olemme tässä eh, vihreässä kirjassa hiukan liian neutraaleja, eh, kun puhutaan siitä, että tarvitaan näissä järjestelmissä lähentymistä. Jos katsotaan eri maiden järjestelmiä, niin voidaan todeta, että on paljon sellaisia eläke järjestelmiä, jotka ovat naisille vähemmän edullisia, varsinkin ajatellen vanhuuseläkettä. Eh, eläkkeet ovat pienemmät naisille. Ja tässä on vakava vaara siinä, että eh, maksetaan eläkettä useita vuosia, mutta eläkemaksut eivät riitä eläkkeen nauttimiseen. Ja sitten toinen seikka, jonka herra Koferatiot otti esiin. Tässä on maahanmuuttajat unohdettu. Ainoastaan minuutti teillä oli aikaa. Minun täytyy teidät keskeyttää nyt. Minä ottaisin tähän pari näkökohtaa vielä tähän keskusteluun esiin. Kaikki puhujat ovat huolissaan määräajoista ajatellen vastauksia komissiolle. Jos komissio suhtautuu vakavasti tähän asiaan, niin 15.11. ei ole realistinen määräaika. Minä ehdottaisin, että tämä määräaika siirretään myöhemmäksi. Muussa tapauksessa parlamentti ei voi sanoa mitä, varsinkin kun tässä on tämä toimivaltuuskonflikti ja tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Tämä ei tällä tavalla toimi Eh, sitten tämä toimivaltakonflikti. Kaikki täällä kannattavat meidän toimivaltuuttamme sen suhteen myös, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa ja komissiossa, sen sijaan, että meillä olisi kaksi, kaksi toimintalinjaa samaan aikaan, kun halutaan parempaa säädöskäyntiä, käytäntöä, joten minä tosiaankin luotan teihin, jotta voitte komissiossa taivutella tälle, tälle tai valiokunnassanne taivutella tälle suunnalle ihmisiä. Minä eh, luen täältä kysymyksistä ainoastaan yhden, jotta eh, selvennän tätä eh, monimutkaista kuvaa. Kysymys 13. Euroopan unioni, pitäisikö sen laatia yhteinen strategia ajatellen sijaintipaikan valintaa ja tähän kysymykseen voidaan antaa tuhansia vastauksia. E, sitten nämä kysymykset, joita on esitetty tai ei olla esitetty, palaisin niihin vielä ja haluaisin, että mennään vielä syvemmälle tiettyihin näkökohtiin. Tässä äh, halutaan eurooppalainen lähestymistapa, äh, mutta miten tilanteet väestöllisesti eri jäsenvaltioissa vaikuttavat tähän strategiaan, joka liittyy äh, eläkejärjestelmien uudistamiseen. Ja kun käsitellään niin tässä mietitään eurooppalaista lähestymistapaa, mutta miksi sitten mietitä vähimmäistulokysymystä, eli tietty kynnysarvo eläkkeille. Ja sitten verojärjestelmää, verokannustimia eläkkeiden rahoituksessa, minkä tähden otetaan huomioon kriisivaikutukset nimenomaan julkisen julkishallinnon kautta eikä markkinoiden kautta. Ja olen aivan samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo tulee hyvin vähän esiin. Tämä on asia, jonka pitäisi tulla laajemmin esille. Ja lopuksi vielä, se ei ole mikään päätavoite tässä vihreässä kirjassa, mutta haluaisin tietää, eikö olisi ollut hyödyllistä esittää kysymystä näiden säästöjen siirrettävyydestä ajatellen sitä, että meillä pitää olla tietyt sosiaalisen vastuun kysymykset niin, tai täällä sosiaalisen vastuun kriteereitä myös ajatellen investointeja. Meillä on hyvin vähän aikaa tälle keskustelulle. Öö, olen siitä hyvin tietoinen. On hyvin öö, öö, turhauttavaa antaa ainoastaan pari minuuttia näihin vastauksiin, öö, niin että he voivat sanoa öö, meidän vieraamme, että mitä he ovat tästä mieltä. Ja sitten varmasti he tulevat uudestaan paikalle, kun nämä Reutenin mietinnöstä keskustellaan ensimmäiseksi. Herra Fischer, suorat kysymykset. Voidaanko muuttaa aikataulua vihreän kirjan kuulemisesta? Muussa tapauksessa ei saada aikaan mitään vakavaa vastausta. Teillä on ainoastaan pari minuuttia, koska meillä on vielä lisäkohta esityslistalla. Uh, I'm afraid I cannot give a direct answer. Kiitos paljon. Pahoin pelkään, etten voi suoraan vastata tuohon kysymykseen. Tämä ei minun päätökseni. Tuo neljä kuukautta ei ole niinkään lyhyt. Minun pitäisi tähän lisätä, kun ajatellaan, minkälaisia kuulemisia yleensä järjestämme. Mutta tietenkin minä voin ottaa huomioon nämä huolenaiheet, raportoida ne eteenpäin ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Muuta en voi tässä sanoa. Mielestäni täällä käyty keskustelu oli hyvin mielenkiintoista. Toitte esiin monia tärkeitä kysymyksiä. En ole ihan varma, että kaikki nämä aiheet on katettu vihreässä kirjassa, mutta Pesti muistin ainakin tuon epävarmuustekijän, pimeän talouden. Nämä asiat on mainittu, mutta ei ehkä riittävän selkeästi perhekysymykset, sukupuolikysymykset ja tuo hoiva kysymys. Nämä ovat tietenkin tärkeitä seikkoja, kun puhutaan tulevasta eurooppalaista eläkejärjestelmästä. Otan huomioon myös, mitä sanoitte toimivallasta ja sitä, että Euroopan unionin pitää tuoda lisäarvoa. Totta kai emme halua EUn toimintaa vain toiminnan takia, vaan me haluamme olla avuksi jäsenvaltioille, jotta voidaan kehitellä hyviä kansallisia järjestelmiä. Enempää en voi oikein sanoa kahdessa minuutissa, voin vain sanoa, että meidän yksikkömme tietenkin on valmis aina auttamaan parlamenttia, kun tätä työtä tehdään. Toivon, että voimme toimia hyvässä yhteistyössä ja voimme auttaa, jos voimme auttaa, niin olemme aina valmiita auttamaan. Odotan mielenkiinnolla kiinnostavaa keskustelua tämän käydyn keskustelun pohjalta. Tämä on varmasti mielenkiintoista työtä. Kiitos. Kiitoksia. Nämä neljä kuukautta kuulemisesta yksi kuukausista oli kesälomakuukausi, silloinhan ei paljon tapahdu. Ja periaatteessa komissaarin pitäisi tulla seuraavaan valiokuntakokoukseen, jotta voimme e, esittää hänelle suoraan kysymyksen määräajan pidennyksestä. Ja sitten herra Whitehouse. Ah, ah, ah, niin no, oikeastaan minun tehtäväni ei ole kommentoida komission työtä. Mainitsen. Siis OECDshan työ jatkuu. Meillä on raportteja eläkepolitiikoista, muun muassa OECD-maissa. Monethan EU-maitakin koskevista raporteista tullaan julkaisemaan joulukuussa ja me tulemme laatimaan aivan erityisen dokumentin eläkeiistä, elinajan odotteen muutoksista, sitä epävarmuudesta, joka on näiden kaikkien ennusteiden taustalla ja myös niistä tavoista, joilla monet maat ovat muuttaneet eläkejärjestelmää niin, että se, siis siinä on selkeä linkki elinajan odotukseen muun muassa Portugali, Saksa, Ruotsi ja niin edespäin. Tämä siis joulukuussa ja sitten ensi vuoden alussa julkaisemme erityisen raportin naisista ja eläkkeistä, myös naisista, miehistä ja eläkkeistä. Siinä yksityiskohtaisemmin pohditte näitä sukupuolikysymyksiä, erityisesti niitä, niiden naisten osaa, jotka osittain tekevät hoivatyötä, ovat siis pois työelämästä. Ja miten eläkejärjestelmiä voidaan modernisoida niin, että niitä voidaan sopeuttaa naisten ja miesten muuttuvaan rooliin taloudessa ja yhteiskunnassa. Eli tällaisia asioita tuleman pitää tulevaisuudessa. Kiitoksia. Siis ensimmäinen näkemysten vaihto Rouva Omeroiten, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Minä puhun hyvin lyhyesti. Niin, aivan ensiksi monet, tai oikeastaan lähes kaikki, mainitsivat sellaisia näkökohtia, jotka liittyvät nimenomaan näihin alkuperämaa lähtömaa asioihin. Siitä syystä tarvittaisiin paljon enemmän aikaa näihin keskusteluihin valiokunnassa. Ja me tarvitsisimme myös yksittäisiä keskusteluja keskenämme, jotta tästä ei tulisi mikään joulukuusi mietintö. Ja sitten eräs asia, joka kiinnitti huomiota, niin meidän täytyy huomata se, että naiset naisten tilanne tässä eläkekysymyksessä. Tässä on oikeuden päätöksiä siitä, että naisilla on oikeus eläkkeeseen e, esimerkiksi avioerotapauksessa ja heillä on oikeus eläkkeeseen kumppanin eläkkeeseen ja myös osa-aikatyötä tekevillä on oikeus eläkkeeseen oikeuden päätösten nojalla. Ja omassa maassani näin on tehty. On saatu paljon aikaan edistystä. Mm, ja tietenkin kansallisella tasolla voidaan tehdä paljon mutta eh, sanoisin, että eh, tästä eläkekysymyksestä ei pitäisi tulla sellainen asia, eh, jossa hoidetaan ja yritetään hoitaa asioita, jotka pitäisi hoitaa kansallisella tasolla. Tässä pitää olla tietty eurooppalainen ulottuvuus, katsoa missä ovat Euroopan toimivaltuudet ja kansalliset toimivaltuudet. Kiitos. Kiitoksia. Varmasti seuraavassa valiokuntakokouksessa voimme miettiä näitä toimivaltuuskysymyksiä. Haluan kiittää vieraitamme. Arvostan kovasti panostanne. Tämä oli hiukan turhauttava tämä kysymys, vastaussessio. Nyt tulemme sitten viimeiseen esityslistakohtaan. Kyseessä on kohta 10. Talouspolitiikan ohjausjärjestelmä ja taloudellisen vakauden parantaminen unionissa, erityisesti euroalueella. Ja kiitän saman tien tulkkeja 10 lisäminuuttia. Ja tässä valmistelija on David Kasa ja vastuuvaliokunta Ekon Diego Feijon mietintö. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos. Puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kuten tiedätte, mietintö Ekon valiokunnan osalta koskee talouden hallintaa EU:ssa. Tässä on kahdeksan suositusta ja lausunnon tarkoituksena on vahvistaa näitä suosituksia ottamalla huomioon työllisyysnäkökantoja. Olen tavannut useita kollegoita, varjoesittelijät mukaan lukien ja meillä on paljon ajatuksia, mutta valitettavasti kaikki asiat pitää esittää hyvin lyhyesti, koska yläraja on 1500 merkkiä. Mutta kuitenkin tarkistusten kautta voimme myös saada aikaan muutoksia. Me olemme ehdottaneet seuraavaa. Ensinnäkin, että luotaisiin tarkkailupuitteet, joissa on kaksi pilaria, yksi talouspolitiikka ja toinen työllisyyspolitiikkaa varten. Tämä mahdollistaisi sen, että työllisyyspolitiikka aina nähtäisiin yhtä tärkeänä EUn tasolla. Haluaisin myöskin työllisyyskomitean roolin vahvistamista niin, että voidaan ottaa huomioon rajat ylittävät työllisyyskysymykset. Haluamme, että parlamentti otetaan mahdollisimman pitkälti mukaan valvontatyöhön, kun puhutaan talouspolitiikasta ja työllisyyspolitiikasta. Ja kolmanneksi Ekon valiokunnan mietinnössä puhutaan sanktioista, jos ei noudateta kasvu- ja vakaussopimusta. Esimerkiksi, että ei saada enää pääsyä rakennerastoihin. Minusta tuntuu, että tämä ei olisi hyödyllistä. En usko, että rakennerahasto tuot voitaisiin ottaa näihin sanktioihin mukaan, kun ajatellaan työllisyyspolitiikkaa. Sanktiojärjestelmän pitäisi hyvin selkeästi erotella rahastot, jotka liittyvät kansallisiin budjetteihin suoraan, ja niihin, jotka kohdistuvat yksittäisiin työntekijöihin ja kansalaisiin. Siksi mielestäni tämä kanta olisi otettava huomioon. Lopulta tietenkin odotan rakentavaa keskustelua tästä lausunnosta jotta saataisiin mahdollisimman monet ajatukset mukaan, jotta vahvistettaisiin tarkistusten kautta talousvaliokunnan mietintöä. Kiitos. Serkas ja Presidenta, la raporteri... Kiitoksia. Sosialistien varjoesittelijä on edustaja Rapki. Hän ei päässyt tänään tänne, hän on Kreikassa, mutta hänellä, hän on esittänyt asiakirjan. Sanoisin ensiksi, että hän on pahoillaan, että ei päässyt tänne. Ja hänen mielestään tämä asiakirja on erittäin hyvä ja sen mukainen, mitä olemme puhuneet ja me haluamme esittää tarkistuksen, jossa painotetaan tiettyjä näkökohtia, parempaa koordinaatiota, e, kansallisten e, suunnitelmien e, ja 2020 strategioiden välillä ja mm, sitten työllisyystavoitteiden kesken, niin kuin Kasa sanoi, me, meidän pitää painottaa ECOSOC ja ECOFINin yhteistyötä. Meillä pitää olla myös sosiaalipoliittisia tavoitteita toisessa pilarissa, niin kuin mainittiin. Ja meidän täytyy katsoa myös, miten sosiaalilauseke otetaan huomioon ja lisäksi eri sosiaaliset osapuolet, pitää ottaa, työmarkkinaosapuolet ottaa huomioon Erittäin paljon kiitoksia herra Kasalle ja toivomme, että just nämä näkökohdat otetaan huomioon. Kiitoksia. Monsieur Edustaja Koferati ja sitten Bruni. Ähm, brevemente. Ihan lyhyesti vain. Tämän ehdotuksen yleislinja on ihan hyvä. Tämä sisältää kaikkein tärkeimmät prioriteettimme, joihin meidän täytyy, joita meidän täytyy ryhtyä viemään eteenpäin. Mutta kuten aina tekstin pituuteen liittyy ongelmia. Ehkäpä kohta kuusi ja kahdeksan ovat kaikkein tärkeimmät elementit. Ne ovat uusia ja tärkeitäkin minun mielestäni. Tärkeää tässä alustavassa keskustelussa ja tarkistuksessa on korostaa nimenomaan näitä kahta kohtaa. Koska jos vakaussopimusta aletaan muuttaa, ja erityisesti kun ajatellaan sen käyttämistä, niin kyllähän pitäisi tietysti edistää investointeja niin, että päästään pois kriisistä. Tämä on oikein tärkeä asia, ja kyse ei ole mistään siirtymäajan ää, toimesta, vaan se on talouden hallinnon peruselementti. Ja mitä tulee tulon jakoon, ja maksujen laadukkuuseen. Eli kaikkein tärkeintä on tietysti pohtia sitä, että mitä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä saavutetaan. Kaksikymmentä vuotta sitten Jacques Delors esitti valkoisen kirjan. Yritti saada aikaan tilanteen, jossa kauppa perustuisi keskipitkän ja pitkän aikavälin maksuihin, mutta kriisin jälkeen olemme nähneet ihan päinvastaista tapahtuvan. Ihmiset, ennen kriisiä ihmiset pyrkivät tekemään nopeaa voittoa ja sitten kaikki meni. Meidän täytyy pohtia, kuinka voimme uudistaa tätä tilannetta? Miten voimme muokata tätä tilannetta? No, tämä on ehkä uuden talouden hallinnoinnin uusi piirre. Sitten Gröni ja Harkin. Niin, Rova Gryni. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Haluan onnitella David Kassa hänen lausunnostaan. Minun mielestäni se on erittäin järkevä ja haluaisin painottaa tätä kohtaa seitsemän sank- transaktiot äh, rakennerahastoista, se olisi äh, hyvin hämmästyttävää. Ja tällä tavoin eurooppalaiset eivät voisi hyötyä tästä äh, koulutuksesta, jota me tarvitsemme. Ja Ekon tuossa mietintöluonnoksessaan ottaa esiin veropetokset, mutta ei sosiaalipetoksia. Haluaisin tietää, voitaisiinko tällaista pyytää, koska minun mielestäni sellainen estää sen, että autetaan niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Tosiaan, jos voitaisiin tehdä tähän asiaan muutos. Ja sitten kohta kolme eläkejärjestelmät ja terveydenhuoltojärjestelmät, ehkä tähän myös sosiaalinen suojelu voisi tulla lisäyksenä. Kiitoksia. Erittäin äh, hyvä. Äh, näin voidaan esittää äh, tarkistuksia, jotta vaikutetaan näihin kohtiin. Minulla on tässä viisi huomiota itselläni. Ah, ai niin, unohdin rouva Harkkinen. Kuinka saatoitte? Tai siis mitenköhän näin tapahtuu? No minä puhun ö, lyhyesti. Ehkäpä meidän vastauksemme talouskriisiin on ollut kahdenlainen uudistuksia ja sanktioita. Olen tyytyväinen esittelijän tekemään työhön. hän sanoi, että kun jäsenvaltiot ryhtyvät rakenteellisiin uudistuksiin, niiden täytyy ottaa huomioon sellaiset asiat kuin eläkkeet, sosiaaliturvajärjestelmät ja terveydenhuollon. Sitten vielä yksi kommentti. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne sanktiojärjestelmästä. Minä en ole ollenkaan varma siitä, että sanktiojärjestelmä on asianmukainen, koska loppujen lopuksi nimenomaan kansalaiset joutuisivat maksamaan. Heitä rangaistaisiin. Ne, jotka menettävät työnsä, saisivat läimäyksen naamalle. Eli tämä ei ole hyvä ratkaisu, mutta minä tuen teidän esitystänne. Se on hyvä. No niin, minä palaan tähän näihin kohtiin, joihin halusin viitata. Ensinnäkin sanktiojärjestelmästä. Kollegat tässä jo puhuivat asiasta. Ainoastaan meidän täytyy katsoa hiukan sanamuotoa, koska tässä vaikuttaa siltä, että ainoat sanktiot, joita ei haluta, ne liittyvät Euroopan sosiaalirahastoon. Tällainen sanamuoto tästä, tästä voi syntyä sellainen tulkinta. Sanoisin, että sellainen, että poistetaan äänioikeus joksikin aikaa. Se on EUn periaatteiden vastainen, koska perusperiaate on demokratia. Tässä on soveltamisala ongelma, mutta olen muuten aivan samaa mieltä, että annetaan ehkä vaikutelma, että muut, kaikki muut sanktiot sallitaan. Ja sitten äh, toinen kysymys, kysehän on ö, ähm, talouden äh, ohjausjärjestelmästä. Äh, meillä on tietenkin EPSCON ja ECOFINin välisiä kokouksia ja nämä kaksi neuvostoa, niiden pitää joskus kokoontua yhdessä. Mm, nyt pitäisi Mm, myös nähdä, että budjettia äh, korjataan äh, sosiaalisen suojelun kustannuksella ja äh, Kreikassahan päätettiin, että vähennetään 15 prosenttia julkisalinnon palkoista – aina eh, pitää löytyä eh, tasapaino ja yhteensovittamista. Ja eh, tästä asiasta pitää myös keskustella. Sitten strategia pitkän aikavälin investoinneissa. Siinä pitää yhdistää 2020 strategian tämä ja Lissabonin sopimuksessa ei ole ainoastaan yhdeksän artikla, vaan siinä pitää sanoa, että meidän pitää katsoa pitkän aikavälin investoinneissa, että mikä on työllisyysvaikutus. Ja se, mitä Rekko Ferrati sanoi, Jacques Deloria, voidaan miettiä. Emu, emussa hän halusi, että määritellään kriteerit, ei katsota ainoastaan julkista vajetta ja velkaantumista, vaan katsotaan myös työllisyysnäkökohtia. Nyt meillä on todellakin aika katsoa näitäkin muuttujia, työttömyysaste, nuorisotyöttömyys, tiettyjä tavoitteita ja pitää valvoa sitä, miten nämä ohjausjärjestelmä toimii. Ja sitten toimivaltuuserot jäsenvaltioiden kesken. Tämä heikentää jäsenvaltion sosiaalista mallia. Meidän pitää valiokuntana sanoa myös sanamme tässä. Jos talouksien välillä on paljon kilpailukykyeroja, on sellaisia tilanteita, että sosiaalinen malli ne on äh, kehittämisen, äh, sitä voidaan kehittää äh, edelleen, mutta tätä voimme jatkossakin tarkastella. Nyt jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin anna puheenvuoron valmistelijalle, olkaa hyvä. Yes, no, nothing else to add, madam. Niin, kiitos. Ei lisättävää puheenjohtaja. Olen kuullut kollegoita. Olen huomioinut nämä ehdotukset ja yhdistän ne omiin tarkistuksiin, jos oikein tässä nyt katson papereita ja tarkistuksia on noin seitsemän määräaika huomenna seitsemältä ilmeisesti, puolelta päivin ilmeisesti, joten varmaankin voimme saada nämä ehdotukset nippuun huomisen mennessä ja teemme silloin nämä tarkistukset. Euh, kiitoksia kovasti valmistelijalle ja kiitoksia äh, teille kaikille. Me olemme äh, aivan aikataulussa. Äh, erittäin hyviä tarkistuksia huomenna. Mukavaa iltaa.